Eli minä toimin nyt sitten puheenjohtajana. Ja ensin esityslistan hyväksyminen. Haluaisin ilmoittaa, että meillä on muutama muutos. Ensin puheenjohtajan ilmoitukset. Ja sen jälkeen kohta viisi. Siitä tulee kohta kaksi. Eli ihmisoikeudet sekä sosiaaliset ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa – Eli se tulee sitten puheenjohtajan ilmoituksien jälkeen. Sen jälkeen meillä on kuuleminen, keskustelu naisiin kohdistuvasta väkivallasta aseellisissa selkkauksissa ja sitten eu politiikat ihmisoikeusaktivistien tukemiseksi. Onko teillä huomautettavaa näihin muutoksiin esityslistalla? Jos ei, niin sitten voimme hyväksyä esitystä. Richard, ole hyvä. Esityslista sopii ihan hyvin, mutta puheenjohtaja ilmoituksessa ottaa esille jotain. Halusin vain todeta, että tammikuun näkemystenvaihdon jälkeen, joka koski pyyntöä, niin siitä, että sihteeristö esittäisi työasiakirjan ihmisoikeuksista ja uudesta ulkoisten toimien yksiköstä, ja että se on prioriteetti yleisottaen. Nyt on jo maalisku, mutta olen itse asiassa keskustellut tästä sihteeristön kanssa. Olen varma, että Asia valmistellaan, mutta haluan, että merkitään pöytäkirjaan se, että tästä asiasta on että Olen varma, että tässä asiassa edetään mahdollisimman nopeasti ja tehdään päätöksiä ulkoisista, ulkoisen toinen yksiköstä. Ja näin voimme vaikuttaa siihen, miten ihmisoikeuksia hoidetaan muualla. Mikrofoni. The from the secretariat will go to... Sihteeristön viesti menee puhemiehistön, eli tästä keskustellaan sitten Strasbourgissa. Onko muita huomioita? Ehdotuksia? Ei. Eli voimme siis hyväksyä esityslistan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin Orlando Zapata Tamayo kuubalainen poliittinen vanki. Hän oli 85 päivää nälkälakossa ja Orlando Zapato Tamayo kuoli 24. helmikuuta. Zapato oli yksi 75 henkilöstä, jotka pidätettiin Marsin aikana. Ja kyse oli ihmisistä, jotka olivat toimineet ihmisoikeushankkeessa. Orlando Sapato Tamayo tuomittiin toukokuussa 2004 kolmeksi vuodeksi vankilaan ja hän joutui oikeuteen monta kertaa. Ensin häntä syytettiin tottelemattomuudesta ja viimeksi toukokuussa 2009 hänellä oli yhteensä 36 vuotta vankeusrangaistusta. Nälkälakko oli hänen viimeinen protestinsa vankilan olosuhteita vastaan, ja puhemies Busek ja korkeudustaja Ashton ovat pahoitelleet tätä kuolemaa ja pyytäneet, että kaikki poliittiset vangit Kuubassa vapautettaisiin välittömästi. Tämän lisäksi haluaisin todeta, että meillä on ehdotus täysistuntoon Strasbourgin viikolle. Keskustelemme päätösaseman kerran Kuubasta. Eli pyydän teiltä tukea sille, että teemme päätöslausaman ja käymme keskustelua Kuubasta ensi viikolla Strasbourgissa. Sitten toinen ilmoitus 54. Eli 54. kokous liittyen naisten tilanteeseen Pekingissä. Eli käsittääkseni näistä asiakirjoista Heidi Hautala, hän oli mukana tässä YK 54. konferenssissa liittyen naisten tilanteeseen. Ja hyvin monet asiat selkeästi liittyivät naisiin rauhanprosesseissa. En nyt osaa kertoa enempää, mutta sitten kun Heidi Hautala saapuu paikalle, jos teillä on kysymyksiä tästä asiasta, niin hän varmaan mielellään vastaa niihin. Heidi Hautala oli myöskin mukana tiedonkeruumatkalla valko viime viikolla. Hän oli yksi neljästä jäsenestä, Christian Vigenen oli valtuuskunnan puheenjohtaja 25.–27. helmikuuta. Ja valtuuskunnan matkan tarkoituksena oli keskustella sitä, että valko osallistuisi Euronest parlamentaariseen kokoukseen. Ja valtuuskunta tarkasteli muun muassa myöskin kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksien ja järjestön rekisteröimis, rekisteröimisen vapauttamista – tiedon välityksen vapautta, presidentinvaaleja ja etnisiä vähemmistöjä Venäjällä. Ja hyvin huolissaan ollaan nyt näistä kysymyksistä. Venäjä, Alko-Venäjän päätöslausema mietitön jälkeen, mitä tulee puolalaisen vähemmistön ahdisteluun, siitä äänestetään ensi viikolla Strasbourgissa. ilmoitukset tältä päivältä. Ja sitten voimme jatkaa esityslistalla eteenpäin, eli ihmisoikeudet sekä sosiaaliset ja ympäristönormit kansainvälisissä kaupaneuvotteluissa. Valmistelija on kollegamme David Martin. Tänään on ensimmäinen keskustelu Eli toivotan Davidin tervetulleeksi. Hän on valmistelija. Ja Gregoire Terin. Hänkin keskustelee kanssamme tästä aiheesta. Ja ehkä myöskin sitten komission edustaja tulee sitten paikalle. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa David Martin, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Euroopan parlamentilla on nyt huomattavasti suurempi mahdollisuus vaikuttaa äh, kauppasopimuksiin Lissabonin sopimuksen puitteissa. Olemme nyt neuvoston kanssa samalla tasolla, kun hyväksymme kauppasopimuksia, mutta se ei merkitse sitä, että parlamenttina meidän tulisi odottaa prosessin loppuun ja sitten sanoa kyllä tai ei, vaan meidän täytyy olla mukana ihan alusta lähtien, kun muokataan tätä neuvottelun mandaattia, kun valvotaan neuvotteluita, kun sitten annetaan suostumuksemme tai ei anneta sitä lopuksi. Ja sitten kun varmistaudutaan siitä, että noudatetaan näitä periaatteita, joille sopimukset on perustettu. Ja varsinkin se on tärkeää tälle ihmisoikeusalivaliokunnalle. On selvää, että Euroopan unionin kansainvälisen lainsäädännön puitteissa ja Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten puitteissa on velvoittautunut siihen, että se tarkastelee sitä, että kauppakumppanit noudattavat ihmisoikeuslausekkeita ja että otetaan huomioon esimerkiksi GSP Plus-sopimuksen vaatimukset, jotka kohdistuvat ihmisiin työvoimaan ja ympäristöön. Ja näin ollen meidän, meidän lausuntomme merkitys on siinä, että meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavoin ihmisoikeuksia voidaan paremmin täytäntöön panna kauppasopimustemme avulla. Itse käsittelen näitä horisontaalisia kysymyksiä ja niissä GSP Plus on tärkeässä asemassa. Ja jotta pääsee hyötymään GSP plussasta, niin täytyy hyväksyä tiettyjä ILOn perusperiaatteita, ihmisoikeusstandardeja ja ympäristökysymyksiä. Teoriassa, jos näihin vaatimuksiin ei vastaa, niin silloin GSP plus hyödyt voidaan vetää pois. Täytyy myös todeta, että hyvin monet edunsaajamaat saavat huomattavaa hyötyä, sillä hyödyt eivät ole niin suuria kuin ne olivat aiemmin, mutta siitä huolimatta ne ovat edelleen erittäin tärkeässä asemassa. Ne maat, jotka saavat GSP plus tukea, ovat huomattavasti paremmassa asemassa kuin ne, jotka eivät näin tee. Minun näkemykseni mukaan me emme ole olleet johdonmukaisia sen suhteen, kuka saa GSP plussan ja kuka saa säilyttää sen silloin, kun on siihen hyväksytty. Yhtenä esimerkkinä viime neuvottelukierroksella mahdollisesti aivan oikein jätimme Pakistanin GSP Plusan ulkopuolelle sillä perusteella, että se ei vastannut useisiin ILOn vaatimuksiin ja olimme myöskin huolissamme ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten huonosta tolasta. Eli oli ehkä oikein, että Pakistan on ulkopuolella, mutta jos katsotaan muita maita, jotka otettiin mukaan, niin silloin miettii, että missä sitten tuo raja kulkee. Jos perusteluna käytetään realpolitiikkaa, niin Pakistanin niin silloin on maa, jota me haluaisimme vakauttaa ja liittää sen lähemmäksi länttä, jotta ongelmilta vältyttäisiin tuossa osassa. Mutta samalla GSP Plusassa on monia muita maita, joita olisi ollut järkevä poissulkea ihmisoikeuslausekkeen vuoksi. Sitten jos tarkastellaan niitä maita, jotka ovat mukana, niin aivan oikein minun mielestäni olemme päättäneet poissulkea Sri Lankan GSP Plusan hyödyistä, koska ihmisoikeustilanne on huono, mutta emme edes ryhdy tutkimaan Kolumbiaa. Ja tässä on tiettyä epäjohdonmukaisuutta ihan lievästi sanoen. Kolumbia on kaikkein vaarallisin maa koko maailmassa olla ammattiyhdistysliikkeen edustaja. 60 prosenttia murhista kohdistuu ammattiyhdistysliikkeen jäseniin ja kuitenkaan me emme edes tutki ihmisoikeustilannetta Kolumbiassa. Ja samalla olemme keskeyttämässä Sri Lankan edut. Eli todellinen epäjohdonmukaisuus on tässä valalla. Kun puhun tästä komission jäsenen kanssa, Fischer Böllin kanssa, niin kysymys ei ole siitä, että noudattaako ihmisoikeusvaatimuksia ja ILO-vaatimuksia, vaan siitä, että, että onko tuo maa pyrkinyt noudattamaan ihmisoikeuskysymyksiä, mikä edelleen antaa niille GSP plus etuja tai muita kauppaetuja ja että jos ne poistetaan järjestelmästä, onko kysymys siitä, että niitä rohkaistaan vai ei rohkaista. Jos etuotetaan pois, niin johtaako se siihen, että tulee myönteistä kehitystä vai kielteistä kehitystä? Se saattaa olla järkevä lähestymistapa, mutta siinä ei ole minä selkeä määritelmää sen suhteen, mitkä ovat meidän vaatimuksemme, mitkä ovat ne vertailukohdat, joita asetetaan, kun arvioidaan edistystä. Ja minusta vaikuttaa siltä, että tässä on kysymys siitä, vain, että pidetäänkö sitä maasta ja mm, pidetäänkö sen hallinnosta. Eikä se nyt ole kyllä mikään tyydyttävä pohja sille, että mm, tehdään ihmisoikeuspolitiikkaa. nämä kaksi esimerkkiä niin otetaan esimerkiksi se, että Kolumbiassa ei edes ole asiaa ryhdytty tutkimaan, niin onko, Kolumbias, eh, onko komissio sitä mieltä, että että se, että ei käsitellä Kolumbiaa, niin se parantaisi ihmisoikeustilannetta. Jos Sri Lankassa taas sitten käytettäisiin keppiä ja toivotaan, että se parantaisi ihmisoikeustilannetta. No se nyt on vain tällainen vaikutelma, eikä itse asiassa pohjaudu mihinkään vahvaan, vahvoin todisteisiin, todisteisiin suuntaan eikä toiseen. Ja toinen asia, joka tietysti liittyy tähän työmme todellisuuteen, on se, että länsi ei halua puhua niin mielellään näistä kysymyksistä. Meidän täytyy myös tutkia sitä, että jos esittämme ehdotuksen siitä, että joku hyöty tai etuus otetaan pois, meneekö se neuvostosta läpi? Ja jos halutaan saada neuvosto toimimaan, niin se on hankalaa. Hyvin usein on suljettu omin käytäviä keskusteluita, keskusteluita komission kanssa ja korkea edustaja tai ministerit, jos me tällaisen ehdotuksen teemme, niin sitten tutkitaan sitä, että tuettaisiinko sitä mahdollisesti. Eli me emme edes tee ehdotusta sen takia. Kolumbia-tapaus on ihan selvä. Neuvosto ei hyväksy sitä, että keskeyttää GSP plus edut. Eli kaikki nämä tällaiset vivahteet tähän lähestymistapaamme ovat tärkeitä. Minun näkemykseni on se, että meillä ei koskaan voi olla mitään selkeää mustavalkoista lähestymistapaa, vaan meidän täytyy pyrkiä luomaan avoimet vertailukohdat, joiden avulla sitten määritellään, voiko maa saada itselleen GSP plus-etuja vai ei. Sitten on muitakin kauppa-alueita kuin tämä, mutta haluan nimenomaan keskittyä tähän GSP plussaan. Ja sitten toisella alueella vapakauppasopimuksessa on tietysti totta, että kun neuvottelemme vapakauppasopimuksesta kolmannen maan kanssa, ja meillä on ympäristö, ihmisoikeus ja työvoima, työmarkkinoihin liittyviä kysymyksiä neuvottelupaketissa, niin se johtaa siihen, että maat pyrkivät parantamaan tilannetta. Ja hyvin usein nähdään, että maat silloin, kun näistä asioista neuvottavat, kuten Korea, allekirjoittavat ILO yleissopimuksia, joita aiemmin ovat vastustaneet sen takia, että haluavat saada vapaakauppasopimuksen. Eli meillä on todellista voimaa, kun neuvottelemme tulevasta sopimuksista. Mutta pelkään sitä, että kun neuvotellaan vapaakauppasopimuksesta, ja se saadaan aikaiseksi, niin silloin kaikki tämä meidän valtamme häviää. Sillä vapakauppasopimuksen keskeyttäminen tai katkaiseminen, sen, siihen tarvitaan komission ehdotusta ja taas yksimielisyys neuvostossa. Kun vapakauppasopimus on kerran saatu toimimaan, niin monet yritykset ja maat hyödyntävät sitä, eli tuo sopimuksen keskeyttäminen on miltei mahdotonta enää siinä vaiheessa. Sikäli kun tiedän, niin koskaan ei ole tällaista vapaakauppasopimusta katkaistu. GSP Plus edut on vedetty pois, mutta vapaakauppasopimuksia ei ole koskaan. Myös Israelin kanssa selkeästi on ollut perusteita, että näin olisi pitänyt tehdä, mutta sitä ei ole edes ehdotettu, koska sen tavoitteen saavuttaminen olisi niin vaikea tulevissa vapaakauppasopimuksissa haluaisin, että parlamentti käyttäisi vaikutusvaltaansa, jotta se helpottaisi ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanemista, joko poistamalla yksimielisyysvaatimuksen tai antaen komissiolle oma-aloitteisesti valtuudet katkaista vapakauppasopimus tietyksi ajaksi ja sitten esittää neuvostolle suositus pitkäaikaiseksi katkaisuksi. Haluaisin, että parlamentilla olisi selkeä rooli myös tulevaisuudessa, kun esitän suosituksia keskeyttämiseksi. Ja kun meillä nyt on uudet valtuudet vapakauppa-alueiden hyväksymiseksi, niin näin voitaisiin todellakin tehdä ja voisimme painostaa jäsenvaltioita kovasti silloin, kun neuvotellaan uusista vapaakauppa-alueista. Se ei tietysti ratkaise tämänhetkisten vapaakauppa-alueiden ongelmia, mutta meillä olisi kuitenkin tulevaisuudessa enemmän toimivaltaa. Thank you, Mr. Martin. Kiitoksia, Martin. Kuten näette, meillä on nyt tämä keskustelu ilman tekstiä Saifilta tai valmistelijalta Martinilta. Mutta teillä papereissanne on asiakirja kansainväliseltä ihmisoikeusliitolta. Ja järjestön edustajan paikalla, Gregor Thierry, annan teille seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'll switch to French. Euh, tout d'abord, merci beaucoup. kiitokset ihmisoikeuksien alivaliokunnalle siitä, että kutsutte meidät tähän alustavaan vuoropuhelun ajatusten vaihtoon, niin kuin äsken totesitte, että varsinaista tekstiä, jota voisi työstä ei vielä ole. Meille on äärimmäisen tärkeää olla täällä läsnä tänään, koska olemme jo useita vuosia työstäneet tätä asiaa nimenomaan siis ihmisoikeuksien noudattamista ja niiden sisällyttämistä vapaakauppasopimuksiin. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja sen legitimiteetti on kasvanut monistakin syistä. Ensinnäkin siksi, että Euroopan unioni on viime vuosina moninaistanut kauppaneuvottelut kolmansien maiden kanssa. Tämä on ensimmäinen keskeinen asia, emmekä voi <clears throat> vähätellä kauppapoliittisten neuvotteluiden merkitystä viime vuosina. Toinen keskeinen seikka liittyy Lissabonin sopimuksen puitteisiin, niin kuin äsken mainittiin. 218 artikla sopimuksesta ja myöskin uusi toimielintävälle sopimus antaa Euroopan parlamentille eh, entistä merkittävämmän roolin kaikissa neuvottelujen vaiheissa, joten Euroopan parlamentti voi olla mukana kaikissa, kaikissa neuvotteluvaiheissa. On mahdollisuus ottaa kantaa puolesta tai vastaan, ja rooli tulee siis olemaan näin paljon suurempi kuin aikaisemmin. Myöskin eh, ihmisen oikeuksien merkitys kansainvälisesti ottaen on jatkuvasti kasvanut. Esimerkiksi VTOn pääjohtaja viime kesänä otti kantaa aiheeseen. Hän totesi, että ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole automaattista. Se edellyttää globaaleita sääntöjä ja myöskin oikeudenmukaisia sääntöjä. Hän toteaa myöskin, että juristit ovat pohtineet, pitääkö VTO noudattaa ihmisoikeussääntöjä. Minun mielestäni tämä on aivan selmä asia. Nämä kaikki, tämä kaikki ja nämä säännöt luonnollisesti ovat myöskin meidän järjestömme sääntöjä. Ja haluaisinkin vielä tähän palata. Tämä liittyy nimittäin kansainväliseen oikeuteen. Minkälaisia velvollisuuksia Euroopan unionilla on tällä hetkellä kauppaneuvotteluissa ihmisoikeusasioissa. Tämä on itse asiassa automaattinen kysymys, joka pitäisi ilman keskustelua sisällyttää. Toisaalta se liittyy taas ihmis- toimielinten välisiin suhteisiin. On varmistettava, että toiminta on johdonmukaista kaikilla saroilla ja, ja minkälaisia ehtoja asetetaan. Nyt ensimmäisestä kysymyksestä, oikea, kansainvälinen oikeus- ja ihmisoikeuskysymykset toimimme, ettei tästä, toivomme, ettei tästä käydä mitään teoreettista keskustelua pelkästään. Jäsenmaat ja unioni ovat ratifioiduissa säännöissä mukana. Ajattelen nyt sekä yleis, yleissääntöjä että esimerkiksi kauppa- ja sosiaalialan sääntöjä. Tämä edellyttää yhteistyötä ja apua. Artiklat 2.1 ja 11 edellyttävät, että ihmisoikeuskysymykset on otettava siis lukuun kaikissa yhteyksissä, kun kolmansien maiden kanssa käydään keskusteluja ja neuvotteluja. YK jäsenvaltioiden velvollisuus on todentaa se, että kaikissa neuvotteluissa, joita käydään kolmansien maiden kanssa, otetaan huomioon ihmisoikeudet ja se, että kaikki voivat niistä nauttia. Kaikissa kauppapoliittisissa että muissa kansainvälisissä sopimuksissa on siis todettu, että ihmisoikeuskysymykset on sisällytettävä myöskin kolmansien maiden osalta mukana. Kauppasopimusten vaikutus, niin kuin herra Lami totesi, voi olla sekä myönteistä että kielteistä nimenomaan ihmisoikeuksista nauttimisen suhteen kolmansissa maissa. Tämä on asia, jota on käsitelty kaksi vuotta sitten laaditussa kannanottoasiakirjassa. Ja siinä todetaan, että Euroopan unionilla olisi tällä hetkellä mahdollisuus arvioida sitä, onko ihmisoikeusasioiden sisällyttämisellä sopimuksiin kielteinen vai myönteinen vaikutus. Tällä hetkellä voidaan todeta, että Euroopan unioni ei pysty millään tavoin toimielin- tai rakennekeinoin arvioida sitä, voiko vaikutus olla kielteinen vai myönteinen. Onko se siis kielteinen vai myönteinen? Meillä on mahdollisuus arvioida etukäteen kestävän kehityksen vaikutuksia, mutta ei kuitenkaan sitä, onko ihmisoikeuksiin sopimuksilla kielteinen vai myönteinen vaikutus. Vielä lyhyesti pari sanaa siitä, miten tärkeää on kehittää tätä mekanismia, jonka avulla on mahdollista harjoittaa arviointia ja myöskin laajentaa viitekehystä, missä kestävän kehityksen vaikutuksia arvioidaan. Eli tarvitsemme keinoja, toimintamallin, jonka avulla Euroopan unioni pystyy noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksia. Sitten toinen asia, joka liittyy sekä kansainväliseen oikeuteen että poliittiseen lähestymistapaan ja siihen, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Se liittyy ehdollisuusperiaatteeseen ja myöskin ja muihin periaatteisiin. Euroopan komissio on jo toteuttanut ehdollisuusperiaatetta Euroopan unionin ulkopoliittisessa toiminnassa. Äsken mainittu GPS. GSP. GSP periaate edellyttää ehdollisuusperiaatteen noudattamista, koska meidän on taattava kaksi artiklan säännöt ja, ja ar, arvioida myöskin sitä, että sopimus voidaan väl, väl, väliaikaisesti pysäyttää ja lopettaa, jos näitä sopimuksia ei noudateta. Tämä on myöskin mukana muun muassa kotona sopimuksessa. Esimerkiksi vallankaappaus äh, tilanteessa Euroopan unioni on jo käyttänyt äh, mahdollisuutta lakkauttaa sopimuksen äh, voimassaolo. Eli tällainen ehdollisuus on tärkeä. Ne ehdot, joiden puitteissa GSP Plusan toteuttaminen voidaan keskeyttää, on selkeästi, ovat, ne ovat selkeästi määritellyt ja niitä voidaan myöskin so, so, soveltaa tarpeen vaatiessa. Lissabonin sopimuksen 21 artiklassa mainitaan se, että johdonmukaisuus on välttämätöntä Euroopan unionin ulkopolitiikassa kaikilla saroilla, ja siinä mainitaan tämä varsin selkeästi. Myöskin mainstream-periaate mainitaan ihmisoikeuskysymyksien yhteydessä. Me toivoisimme tässä vaiheessa, että voisimme julkisesti toimielinten välisessä keskustelussa ottaa tämän aiheen esiin jotta saisimme käsityksen siitä, millä tavoin Euroopan unioni voi toteuttaa johdonmukaista politiikkaa, jonka puitteissa on mahdollista taata ihmisoikeuksien toteutuminen ja samanaikaisesti pohtia sitä, minkälaisia vaikutusarvioita meillä on käytettävissämme – ihmisoikeuskysymyksistä kauppasopimusten yhteydessä. Ja sitä kautta saada käsitys siitä, onko tällä kielteinen vai myönteinen vaikutus tilanteeseen. Eli tarvitsemme entistä parempia vaikutusarvioita ja käsityksen siitä, ovatko vaikutukset myönteisiä vai kielteisiä. Ja sen jälkeen, kun tämä käsitys on saatu, sen jälkeen ehdollisuusperiaatetta noudatetaan johdonmukaisesti. Nyt esimerkki tällaisesta kauppainvestointisopimus Peru ja Yhdysvaltain välillä on todettu, että sillä on äärimmäisen kielteinen vaikutus ihmisoikeuksiin, koska Perun alkuperäisen väestön piirissä on tapahtunut väkivallan tekoja ja jopa kuolemia tämän johdosta. Tällä hetkellä Euroopan unioni on neuvottelemassa sopimusta nimenomaan Perun kanssa ja meidän onkin nyt mietittävä sitä, miksi Yhdysvaltain välinen sopimus ei ja Perun välinen sopimus ei toimi ja miten voimme välttää nämä ongelmat. Tämä oli siis kauppa- ja investointisopimukseen liittyvä kysymys. Tulevaisuudessa, kun uusia sopimuksia neuvotellaan, niihin voidaan lisätä myöskin investointikohta ja siinä yhteydessä on oltava todella tarkkana ja mietittävä sitä, minkälaisia ongelmia se mahdollisesti eh, synnyttää. Olen pahoillani, että puhun näin lyhyesti. Voin varmasti palata vielä päivän aikana uudemman kerran asiaan. Nyt voin mieluusti vastata myöskin kysymyksiin, jos niitä haluatte esittää. Thank you. Thank you, Mr. Tiri. Kiitoksia. Sitten komission edustaja on paikalla. Pyydän vielä anteeksi, että meidän piti muuttaa tätä esityslistaa. Mutta Arnio, haluaisitko nyt myöskin osallistua tähän keskusteluun? Thank you very much, Mrs. Kiitoksia, Rova Andrikiene. Kellon vähän asioista, jotka toivottavasti voivat vaikuttaa parlamentin työhön ja odottelen vielä kollegoitani. Eli minä en nyt edusta koko komissiota. Martinille halusin sanoa, että johdonmukaisuus on avainkäsite, ja jo ennen tätä sopimusta sitä olisi pitänyt soveltaa. Eli mielestäni on tärkeää, että EU toimii johdonmukaisesti, koska meitä usein syytetään siitä, että käytämme kaksinaistandardeja. Martin totesi, että meillä on erilaisia etuja ja että tapauskohtaisesti meidän täytyy miettiä näitä etuja. Tietysti on ihmisoikeuskysymyksiä, mutta myöskin on oikeus saada kaasua ja öljyä, ja sehän on tietysti selkeä tarve. On hyvä, että tunnistamme, että elämä ei ole niin mustavalkoista. Myöskin täytyy muistaa, että meillä on myönteistä ehdollisuutta, ja myönteisiä kannustimia. Ja myöskin täytyy muistaa, että yhteisö haluaa toimia aktiivisesti ja me ryhdymme rankaisemaan ainoastaan, jos on viimeinen keino. Ja me olemme nähneet menneisyydessä, että Flotre laati sanktioista mietinnön viime vuonna. Ne voivat olla symbolisia, mutta sanktioiden tehokkuus on kuitenkin kyseenalaista, mutta se on ainoa väline, joka meillä on. No sitten näistä välineistä. Kollegat, erityisesti Martin, mainitsi niistä muutaman. Ja sitten nämä lausekkeet. No pieni oikaisu siihen, mitä sanoitte. Oikeudellisesti puhuttuna vapaakauppasopimukset ja sektorikohtaiset sopimukset, esimerkiksi verosopimukset tai kalastussopimukset, mitkä tahansa, niissä ei ole mitään poliittisia lausekkeita. Ja yksi näistä on ihmisoikeuslauseke. Eli se, missä on poliittisia lausekkeita, on poliittisissa puitteissa, eli yleensä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa. Ongelma on se, että viime vuosina asiat ovat vähän sekoittuneet, koska oli hiukan kauppaa, oli hiukan jotain muuta. Eli tässä, tämä on nyt sekasopimus. Mutta meillä pitää, kun meillä on selkeä alakohtainen sopimus tai vapakauppasopimus, siinä ei ole näitä lausekkeita. Mutta nyt sitten johdonmukaisuuden nimissä, ja koska parlamentti on ottanut tämän esiin hyvin voimakkaasti, on se, että meidän täytyy yhdistää nämä kaksi. Esimerkkinä on Korea ja myöskin sopimukset Perun ja Kolumbian kanssa. Vapakauppasopimus liittyy tähän yhteistyösopimukseen, jossa on näitä lausekkeita. No, viime vuonna me katsoimme, että asiat menivät vähän miten sattuivat. Ja meillä oli ohjenuoria Koreperilta. Eli systemaattisesti kaikissa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa on poliittisia lausekkeita, niitä on viisi. Ja sitten kaksi keskeistä, ja toinen näistä keskeisistä on ihmisoikeuslauseke. No miksi se on sitten keskeinen? Se johtuu siitä, että se liittyy toisen lausekkeeseen, joka on keskeyttämislauseke. Ja se tarkoittaa sitä, että mikäli ihmisoikeuksia rikotaan, silloin voidaan keskeyttää sopimuksen soveltaminen. Eli tämä lauseke on nyt neuvottelun alaisuudessa. Ja kyseessä on lauseke, jota on, no en nyt sanoisi, että se on kaikkein tärkein, mutta se on kuitenkin ylimmällä tasolla, koska siihen viitataan niin monta kertaa tässä sopimuksessa. Kun nyt neuvotellaan vaikka Filippiinien tai muiden kumppanien kanssa – silloin ihmisoikeuslausekkeen suhteen on hyvin vähän neuvotteluvaraa, ja me toteamme kumppaneillemme, että me viittaamme YK yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen, ja että kaikki maat maailmassa itse asiassa ovat allekirjoittaneet sen. Eli me sitten kysymme, että mikä teidän ongelmanne on. Mutta se, mikä nyt on ongelmallista tässä, on se, että se liittyy suoraan tähän keskeytyslausekkeeseen. Ja kuten kollegani muistutti, on ollut 22 tapausta, joissa on käytetty tätä poliittista keskeyttämislausetta. 22 tapausta, joissa on osittain lakkautettu sopimus, mutta ei koskaan kokonaan. Ja kaikki, mitä me teemme erityisesti kaupan alalla, täytyy olla suhteellista – No sitten afrikkalainen sotilasvallankaappaus. Näitä on esiintynyt. Mutta yleensä me yritämme hyvin nopeasti käydä vuoropuhelua. Esimerkiksi Korean kanssa se oli jo otettu mukaan, koska kumppanit pelkäsivät, mitä me päättäisimme ja aikoisimmeko lopettaa sopimuksen. Eli muut valtiot haluavat tietää, missä mennään, ja me voimme todeta heille, että tämä on poliittisesti monimutkaista ja tärkeää, mutta meillä on korkea koordinointilauseke heidän kanssaan. Ja me nyt emme halua ryhtyä mihinkään kostotoimiin, mutta näiden sanktioiden kuitenkin pitää olla suhteellisia. Sitten toinen osa tätä poliittista lauseketta on se, että meillä on näiden maiden kanssa ihmisoikeusvuoropuhelua. Sitten meillä on muitakin välineitä, GSP, tästä jo puhuttiinkin. Ja sitten muistuttaisin, että Sri Lankasta tehdään päätös vasta elokuussa, koska meillä on nyt kuusi kuukautta aikaa. Ja nyt epätoivoisesti yritämme saada Sri Lankalaiset mukaan. Meidän tavoitteemme on parantaa tilannetta, eikä vain todeta, että viime kädessä me epäonnistuimme ja he epäonnistuivat tilanteen parantamisessa. GSP on yksi asia, eli se on siis tämä perussuunnitelma, ja kaksi kertaa GSP on jo lakkautettu ihmisoikeuskysymysten osalta Myanmarin osalta pakkotyövoiman käytön vuoksi ja sitten valko johtuen ihmisoikeuksien laajaihin rikkomuksiin. Sitten GSP Plus. Se liittyy ratifiointiin ja täytäntöönpanoon ihmisoikeussopimusten osalta, mutta myöskin ympäristö- ja työntekijöiden oikeuksien sopimusten osalta ja näissä asioissa voimme käynnistää tutkimuksia. Ja kaksi vuotta sitten El Salvadorin osalta käynnistettiin tutkimus ja se oli tärkeää, koska se johti muutoksiin El Salvadorin perustuslaissa. Eli vaikutus oli juuri se, mitä halusimme. Me emme halunneet siis rankaista tätä maata, vaan halusimme vain, että tästä tehtiin mahdollista. Eli tätä nyt yritämme tehdä Sri Lankan kanssa – ja me käymme heidän kanssaan jatkuvaa vuoropuhelua. No sitten on vielä pari muuta välinettä. Toinen liittyy kauppaan. Se on asetus 05 ja siinä kielletään kirjoitusvälineiden kauppa. No, tähän liittyy ongelmia tämän asetuksen täytäntöönpanon osalta. Se on tietysti tärkeä asetus, mutta en nyt tällä hetkellä ole varma, mikä on tilanne jäsenvaltioissa tämän täytäntöönpanon osalta, mutta tämäkin on yksi väline. Sitten sotilaallisen laitteiston maastavieti. Meillähän on kanta, jonka mukaan rajoitetaan tällaista kauppaa, ja yksi kriteereistä liittyy humanitaariseen lainsäädäntöön ja ihmisoikeusrikkomuksiin. Tämähän on yhteinen kanta, ja se on hyväksytty jäsenvaltioissa. No, meillä on mahdollisuus käyttää sanktioita, eli joko neuvosto tekee päätöksen, se yleensä pohjautuu YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan, kyse on yleisistä sanktioista, ja me voimme sitten miettiä, mikä, mitä tehdään, onko ne kauppasanktioita tai omaisuuden jäädyttäminen tai muita. Ja sitten on yksittäisiä sanktioita, joka on toinen kategoria – No, kaikki nyt eivät ole tyytyväisiä näihin välineisiin, koska ei tiedetä tarkalleen, miten sitä voidaan soveltaa. No, nyt kollegani on saapunut, eli ehkä hän voi sitten jatkaa tästä. No kiitoksia, eiköhän tuo ollut melko kattava katsaus kaikkiin näihin mahdollisuuksiin, joita meillä on käytettävissämme joten eipä tässä nyt juurikaan ole lisättävää. Olette kuulleet näistä eri kaupan välineistä, joita meillä on käytö, käytössämme GSPstä. On puhuttu rajoituksista, on otettu käyttöön neuvoston yhteisten kantojen seurauksina, jotka koskevat tiettyjä maita. Ja sitten meillä on tietysti sopimuspohjaiset näkökohdat, jotka löytyvät kahdenvälisistä sopimuksista, kauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa, on tyypillistä, että siinä otetaan mukaan lauseke, joka koskee ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ja että sopimus keskeytetään, jos niitä rikotaan. Tämä on osa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Joli, eli jollei mitään erityistä kauppakysymystä ole, niin päättäisin esitykseni tähän. Thank you. Thank you, Kiitoksia Arno ja kiitoksia kollegallenne. Sitten voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja. Kaasa, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. I will switch to Bulgarian. Um, благодаря, колеги, Kiitoksia, hyvät kollegat. ihmisoikeuslauseke tai ympäristölausekkeet vapaakauppasopimuksessa ovat erityisen tärkeitä. Lisäys näistä vapaakauppasopimusten määrässä, jota EU on allekirjoittanut kolmansien maisten kanssa, niin kun otetaan huomioon niiden vaikutus ihmisoikeuksiin, kansainväliseen yhteistyöhön ja sitoumuksiin, niin nämä kaikki merkitsevät aika johdonmukaista lähestymistapaa. Euroopan unioni ja varsinkin Euroopan parlamentti joutuvat tarjoamaan tämä tyyppistä johdonmukaisuutta. Euroopan parlamenttihan on suoraan Euroopan kansalaisten valitsema. Minusta meidän tulisi huolella tarkkailla kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia, sillä meidän täytyy puoltaa arvojamme. Ja olen kuunnellut sitä, mitä edustaja Martin totesi tuossa aivan aluksi. ja mitä tavoitteita hänellä on mietinnössään. Me keskustelemme kaikista näistä kysymyksistä kansainvälisen kaupan valiokunnassa myös. Jotkut sanovat, että tässä voi tulla eri arvoista kohtelua, epäjohdonmukaisuutta suhteessa muihin maihin. Ja Joskus tietysti käytämme keppiä tai porkkanaa. Ja emme tiedä, mihin se itse asiassa johtaa sinun, kun sitä käytetään. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentti joutuu kantamaan valtavan vastuun Euroopan komission ja Euroopan neuvoston täytyy myös, täytyy myös saada seuraamaan tätä samaa johdonmukaista lähestymistapaa. Minulla on komission edustajille kysymys. Sri Lankasta ja GSP Plus-järjestelmästä. Miksi päätitte keskeyttää GSP Plusan Sri Lankan kanssa? Ja Kolumbia sitten taas, mehän olemme käyneet hyvin pitkiä keskusteluita Kolumbiasta. Euroopan komission ei ole edes tarkoitus tutkia kriteerien noudattamista. Monet kumppanit ja kansalaisjärjestöt, kuten myöskin ammattiyhdistysliikkeet, ovat ilmaisseet, että ihmisoikeusrikkomuksia yhä edelleen tapahtuu Kolumbiassa ja että VTO-kriteereitä ei noudateta. No, haluaisin tietää, mistä, mitkä nämä mekanismit ovat. On puhuttu myös sellaista lausekkeiden käyttöönottamisesta, vapakauppasopimuksista – Esimerkiksi Korean vapaakauppasopimus mainittiin. Onko meillä muita juridisia vaihtoehtoja käytettävissämme? Eli esimerkiksi jonkunlaiset turvalausekkeet tai ennakkovarmistus, joka voitaisiin yhdistää tähän mekanismiin niin, että jos ihmisoikeuskysymyksiä tai vaatimuksia ei noudateta, niin silloin sopimus voitaisiin katkaista. Kiitoksia sitten Lohbiller. I will speak in German. Uh, I have three points. Uh, I <laughs> Punkte. Uh, Kolme kohtaa. Ensinnäkin haluaisin tukea kollega Martinia tässä työssä. Mitään epäjohdonmukaisuutta ei voi olla, kun me otamme kantaa ihmisoikeuskysymyksiin. Ja tämä on aika hirveä, kun ajatellaan Kolumbian ihmisoikeustilannetta. Ja tässä toimitaan niin ikään kuin kaikki itsestään voisi sitten ajamittaan parata. Jo helmikuussa löydettiin joukkohauta, jossa oli 2000 ruumista. Ja sitten hallituksen demobilisaatio-ohjelma on hyvä askel, mutta siinä on hyvin paljon puutteita sen soveltamisessa. Tämä ei ole hyvä parlamentin eikä valiokunnan mielestä, mikäli näin toimitaan näin kaksitahoisesti. Ja tämä on nyt väärä signaali Sri Lankan hallitukselle, mikäli toista maata ei käsitellä samalla tavalla. No sitten Ahno puhui jo näistä sanktioista. Kyseessä ei ole mikään kauppasopimus, mutta mielestäni olisi tärkeää, että tässä yhteydessä, en tiedä onko tämä mukana lausunnossa, että meidän pitäisi keskustella siitä, että mikäli kyse on taloudellisista sanktioista, ne eivät saa johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja EU pitää toimia näissä asioissa hyvin varovaisesti. Ehkä pian meidän pitäisi jo keskustella tiukennetuista kauppasuhteista Iranin suhteen. Ja sitten vielä kysymys komissiolle. Te sanoitte, että on erityisiä ongelmia, mitä tulee kidutusvälineiden vientikielon soveltamisen suhteen. No tietysti monia laitteita voidaan käyttää kidutusvälineinä, mutta ymmärsin niin, että erityisesti kyse on sähkölaitteista, joita käytetään kidutuksessa. Ja miksi on nyt erityinen ongelma se, millä tavalla näitä laitteita voitaisiin tarkistaa tai käyttää. Thank you. Thank you. Kiitoksia. No sitten komission edustajat voisivat ehkä vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. <clears throat> I'll say... Kiitoksia puheenjohtaja. No, muutama sana sitten GSPstä ja kriteereistä, tätä sovelletaan Sri Lankassa ja Kolumbiassa, koska niistä täällä kysyttiin. Ensinnäkin kannattaa korostaa sitä, että selkeästikin GSP on autonominen väline ja sillä täytyy olla selkeät tavoitteet ja kriteerit, jonka mukaista täyttää. Muussa tapauksessa on olemassa se vaara, että luomme järjestelmän, jota jonka pohjalla eivät ole kansainvälisesti hyväksytyt kriteerit ja säännöt. Kun GSP-asetus hyväksyttiin, niin otettiin kahden vuoden viitekehys ja, se on, ja siinä otettiin mukaan laajasti hyväksytyt kansainväliset yleissopimukset. Se on paras vertailukohta, joka meillä voi olla ja näin ollen viitataan moniin ihmisoikeusyleissopimuksiin, joihinkin työmarkkinoita koskeviin sopimuksiin ja ympäristösopimuksiin, kuten myöskin äh, ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin. Tietysti tämä yleissopimus asettaa normatiivisen puitteiston meille, mutta meidän täytyy tarkastella tarkemmin edunsaajamaiden tilannetta. Tämä tarkemmin tarkastelu, jos sen halutaan olevan objektiivinen, ja haluamme kansainvälisesti katsoen toimia hyvällä tavalla, niin sen täytyy tulla näistä relevanteista kansainvälisistä elimistä. Se on se ohjenuora, joka meillä tässä asetuksessa on, ja sitä syystä Euroopan unionin toimet pohjaavat kansainvälisen työjärjestön löydöksille, YK on ihmisoikeusvaliokunnan toimelle ja niin edelleen. Tietysti kun tämän tyyppisiä asioita arvioidaan, niin kysymys on myös poliittisesta arvioinnista. Sitä emme voi sulkea pois, eikä sitä tulisikaan tehdä, sillä Euroopan unionin poliittisilla toimielimillä täytyy olla kyky ja valtuudet analysoida ja tehdä perusteltuja päätöksiä niiden kriteereiden pohjalta, joita asetuksessa on asetettu. Eli jos meillä on nämä normatiiviset vertailukohdat yleissopimuksissa ja sitten tiukemmat kansainvälisten elinten valvontatoimet, niin se on se alusta, jolle pitää rakentaa tämä lopullinen Euroopan unionin poliittinen arvio. No mitä Kolumbian kohdalla ja Sri Lankan kohdalla tapahtuu? Tässä täytyy pitää mielessä useita eri asioita. GSP Plus on aloitte, aloitteellinen järjestely, jossa pyritään luomaan kannustimia maille, jotta ne parantaisivat toimintaansa. Se perustuu maiden sitoumukselle ja halukkuudelle toimia yhteistyössä valvontaelinten kanssa ja Euroopan unionin toimielinten kanssa. Tilanne on se, että esimerkiksi eh, Sri Lankan tapauksessa, kun halusimme tutkia maan tilannetta, niin silloin yhteistyöhalukkuutta ei ilmennyt ja meidän täytyy tietysti ottaa se huomioon. No Kolumbiassa sitten Pitkien keskusteluiden jälkeen, ja kun siellä on ollut hyvin tiukka sisäinen konflikti, se on päättänyt esittää politiikkansa arvioitavaksi kansainvälisesti. Eli Kolumbia on vapaaehtoisesti hyväksynyt sen, että sitä voidaan tarkastella vuosittain ILOn valvontajärjestelmän toimesta. Ja se on niiden maiden luettelossa, joita jatkuvasti kansainvälisen työkonferenssin ja viraston tarkastajat voivat tarkastaa. Sama koskee YK ihmisoikeuselimiä. Kolumbia on päättänyt mennä eteenpäin niin ja todeta, että tässä ovat minun toimeni, tarkastelkaa niitä. Onko tilanne paranemassa vai ei? Tilanne ei suinkaan ole mikään täydellinen, mutta koska kyseessä on järjestely, joka tarjoaa kannustimia, niin meidän täytyy pohtia sitä, mitä vaikutuksia olisi sillä, että <clears throat> sopimus keskeytettäisiin. No lopputulokset sitten, joita kansainväliset järjestöt ovat saaneet aikaiseksi, ovat kaikille nähtävissä – mutta komission arvio on se, että ne kansainväliset selvitykset, joita on tehty, osoittavat, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja tällainen sitova politiikka on tehokkaampaa kuin rankaisemisen ja eristämisen politiikka. No tässä samalla nyt otan esille asian, joka mainittiin aiemmin näistä kestävyysarvioinneista ja kauppasopimuksista. Ja haluaisin todeta, että nuo arviot ovat riippumattomia konsulttien tekemiä arvioita. Euroopan parlamentti tai ministerineuvosto voivat niitä tehdä. Ne ovat erittäin hyvä väline neuvottelijoille. Ja tällaiset kestävyysarviointi tapahtumat tarkastelevat kaupan vapauttamisen vaikutuksia ydinalueisiin, kuten esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen, terveyspalveluiden saatavuuteen ja niin edelleen. Joten parannuksia voidaan aina tehdä, mutta nuo arviot sellaisenaan käsittelevät sosiaalisten oikeuksien kysymyksiä, niitä kysymyksiä, jotka suoraan liittyvät taloudellisiin näkökohtiin ja taloussektoreiden uudistuksiin. Anteeksi, voisitteko nyt tehdä yhteenvedon? No juuri tätä nyt halusin sanoa. Ehkäpä Arnaud haluaa jotain lisätä. Anteeksi, kidutuksen Kidutusta käsittelevä komitea jaka, äh, kokoontuu säännöllisesti. Tämän äh, instrumentin äh, laatimista pohditaan ja niin kuin todettiin, meillä on luettelo tavoitteista ja asia käsitellään siis säännöllisesti, joskin aihe monimutkainen. Halusin lisäksi vielä sanoa ihmisoikeuskysymyksistä sen verran, että emme me vertaile maita tasolla. Me tarkastelemme pikemminkin kutakin yksittäin ja katsomme, onko kehitystä tapahtunut. Kolumbian osalta kaikki täällä todettu on aivan korrektia. He ovat nimittäin jo vuoden aikana saaneet huomautuksia YKlta. Meillä on siis selvät kansainväliset faktat olemassa tästä. YK-edustajat ovat todenneet ja luettelaneet kysymykset Kolumbian osalta. Ja heillä Martinille vielä totesin sen verran, että hiljattain julkaistiin tutkimus, joka Euroopan parlamentillekin annettiin viime vuoden lopulla Trade and Right Labor. Ja siinä käsitellään tilannetta myöskin vankiloiden osalta, niiden henkilöiden osalta, jotka ovat vankilassa vangittuna. Ja vielä herra Martinille pari sanaa teknologiaan liittyen. Niin kuin tiedätte, Kiinan osalta jokainen tietää, että Kiinassa Kiinassa kontrolloidaan internetin pääsyä, sitä valvotaan. Ja niin kuin sanottu, tämä liittyy johdonmukaisuusperiaatteeseen. Kysymyksiä on paljon. Kiitoksia, Martin. Haluaisitko vielä pitää loppupuheenvuoron? Niin, aika alkaa loppua, mutta haluaisin kiittää kollegoitani näistä puheenvuoroista, samoin kol- komission edustajia näistä hyödyllisistä neuvoista. No, ensinnäkin ihmisoikeuksien vaikutusarviointi. Olen samaa mieltä. Se olisi hyvä innovaatio tehdä tämä myöskin taloudellisen vaikutusten arvioiden osalta, joka tehdään kaikkien vapaakauppasopimusten osalta. No, komissio tai jäsenvaltiot eivät ole tästä innoissaan, mutta parlamentissa tämä voitaisiin ehkä tehdä sen jälkeen, kun on aloitettu neuvotella tästä sopimuksesta ja sen jälkeen, kun parlamentti on antanut suostumuksensa. Ja sitten voimme miettiä, onko vapakauppasopimus hyvä vai huono ajatus tämän kolmannen maan ihmisoikeustilanteen kannalta. No en nyt aloita uudelleen tätä keskustelua Sri Lankasta, tai no vähäsen vain Sri Lanka ja Kolumbia. No komission ja parlamentin kannat ovat hyvin lähellä. GSPn e vertailukohdat täytyy pohjata kansainvälisiin yleissopimuksiin ja tietysti täytyy käyttää myöskin valvontamekanismeja kansainvälisissä elimissä. No sitten miten tulkitaan näiden elinten toiminta ja missä vaiheessa aletaan sitten tutkia ja missä vaiheessa sitten komissio alkaa toimia? No toistan se, mitä sanoin aluksi. Joskus minusta tuntuu, ja tämä käsitys nyt vahvistui tämän toisen komission puheenvuoron jälkeen. Eli tulee sellainen tunne, kyse on siitä, että miltä komissiosta tuntuu, onko ihmisoikeustilanne kunnossa vai ei. No, Sri Lanka nyt ei suostunut käymään vuoropuhelua komission kanssa, mutta kolumbialaiset ovat alkaneet käydä vuoropuhelua, mutta onko se aitoa vai pinnallista vuoropuhelua EUn kanssa? ovatko he parempia PR-toiminnassa kuin srilankalaiset? No ehkä näin ei ole. Toivottavasti ei ole näin, mutta kuitenkin kaikki näyttö osoittaa siihen, että nyt ollaan tilanteessa, jossa meidän pitäisi tutkia Kolumbian tilannetta, laatia raportti Kolumbian tilanteesta ja sitten tehdä poliittinen arviointi. Mutta mielestäni me teemme nyt arvion Kolumbiasta – osittaisten tietojen pohjalta. Mielestäni emme ole tehneet systemaattista analyysiä tämän maan tilanteesta, ja sellainen tulisi kuitenkin tehdä. No sitten vielä yksi asia, josta olemme samaa mieltä. Meidän pitää olla johdonmukaisempia. Mutta nämä ovat hienoja sanoja. No mikä sitten on johdonmukaista? No siitä varmaan on vaikeampi sitten päästä yksimielisyyteen. Ja meidän täytyy nyt päättää tämä keskustelu, joten teinkin niin. Mutta vielä komission ensimmäisessä puheenvuorossa puhuttiin näistä muista vapaakauppasopimuksista, johon liittyy kidutuskysymykset ja muut. Ja tällaiset pitäisi ottaa tietysti mukaan lausuntoon. Ja mielestäni valiokunnassa pitäisi seuraavaksi käsitellä näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Me keskustelemme EUn asetuksen täytäntöönpanosta, mitä tulee kirjoitusvälineiden vientikieltoon maaliskuun 17. päivä. Ja sitten vielä tämän keskustelun päätteeksi muistuttaisin kollegoita, että aikataulu on seuraava. Keskustelu lausuntoluonnoksesta aliavaliokunnassa 26.27. huhtikuuta määräaika tarkistusten jättämiselle 28. huhtikuuta kello 18. Keskustelu tarkistuksista alivaliokunnassa 10. toukokuuta ja äänestys ulkoasianvaliokunnassa 31. toukokuuta ja 2. kesäkuuta. Ja sitten ympäristövaliokunta, työllisyysvaliokunta ja aluekehitysvaliokunta laativat lausuntonsa tästä asiasta myöskin. Eli kiitoksia kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja olivat mukana keskustelussa. Ja sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Keskustelun naisiin kohdistuvasta väkivallasta aseellisissa selkkauksissa. Hyvin monet ovat tulleet kuuntelemaan tätä keskustelua ja toivotan kaikki tervetulleiksi. Tämä keskustelu on osa kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta. Ja vieraamme ovat olleet mukana monissa tapahtumissa tällä viikolla. Ja jäsenet voivat käydä katsomassa valokuvanäyttelyä kolmannessa kerroksessa Raiskaus sota-aseena naiset Kongon demokraattisessa tasavallassa – Meillä on neljä puhujaa ja kaikilla puhujilla on noin 10 minuuttia aikaa, joten ystävällisesti pyydän, että te ylittäisi tätä puheaikaa. tohtori Hausea ja sitten Robert Chimbambu puhuvat traumatisoiduista naisista sota-alueella – ja sitten Lorenzo ja Arno kertovat EUn reaktiosta tähän tilanteeseen ja mitä tulee YK turvallisuusneuvoston päätösaseman täytäntöönpanoon 1325 ja myöskin EUn suuntaviivat väkivallasta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Nämä hyväksyttiin joulukuussa 2008 ja myöskin laaja lähestymistapa täytäntöönpanoon YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman osalta 1325 ja 1380 liittyen naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen. Ja tähän mennessä niistä ei vielä ole keskusteltu alivaliokunnassa. Suuntaviivojen vaikutusala on laajempi kuin naiset aseellisissa konflikteissa. Siihen liittyy myöskin perheväkivalta, ja tämä tietysti on myöskin tärkeää tässä aiheessa. Eli nyt ensimmäinen puhuja, ja esittelen teille tohtori Monika Hauserin, ja hän on perustanut Medica Mondialen, ja hän voitti myöskin Right Livelihood-palkinnon vuonna 2008. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Zuerst auf Deutsch. Äh, Kiitoksia. Aloitan nyt sarka- saksaksi. Kiitoksia tästä kutsusta Meidät on kutsuttu tänne puhumaan naisten tilanteesta, joita, ovat, joita on raiskattu sotatilanteissa, esimerkiksi Itä-Kongossa. Ja toivottavasti tämä aihe ei rajoitu pelkästään 8. maaliskuuta, vaan on hienoa, että me voimme nyt kuitenkin tämän päivän vuoksi olla keskustelmassa tästä aiheesta. Me olemme perustaneet Medica Mondialen, 17 vuotta sitten, ja tehän tiedätte, että hyvin monet naiset Bosniassa, kymmeniä tuhansia naisia raiskattiin Bosniassa. Ja perustimme järjestön silloin, koska tällaista ei silloin ollut olemassa. Ja me halusimme tukea ja antaa humanitaarista apua naisille, jotka ovat kokeneet jotain tällaista. Ja 17 vuoden aikana olemme kehittäneet standardeja ensiaputyöhön. Me mietimme sitä, että kun esimerkiksi päätöslauselmia on hyväksytty, sen jälkeen vuodesta 1994 olemme tehneet Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa yhteistyötä ja käsittelemme kysymystä, mikä on naisten itsensä käsitys, mitä heille oikeus merkitsee. Vuosien aikana olemme toimineet Balkanilla vuodesta 2002 Afganistanissa. Meillä on suuri hanke myöskin Liberiassa ja tuemme myöskin naisia kaikilla kriisialueilla ympäri maailmaa, esimerkiksi myöskin Gomassa. 17 vuoden jälkeen haluaisin nyt täällä todeta, että minun on hyvin vaikea kestää sitä, että naisten tilanne sota- ja kriisialueilla kaikista päätösasumista huolimatta ei ole muuttunut kovinkaan paljon. No niin. Sitten englanniksi. Itä-Kongossa miehet käyttävät valtaansa ja raiskaavat tusinoittain naisia ja tyttöjä päivittäin. Raiskaista käytetään sotastrategiana, naisia, heidän perheitään ja yhteisöjen tuhotaan tällä tavalla. Tämän väkivaltaa, joka vaikuttaa näihin naisiin koko loppuelämän ajan, kun taas nämä syylliset usein jäävät vaille syytettä. Toisin kuin Bosniassa, tällä hetkellä YK on päätösasema 1325, jossa sanotaan, että naisilla on yhtäläiset oikeudet miesten kanssa sekä rauhan neuvottelussa että rauhan ylläpito-operaatioissa. Ja kaksi vuotta on kulunut päätöslausemasta 1820, jossa sanottiin, että jäsenvaltioiden tulee puuttua, mikäli raiskausta käytetään sota vaseena. Meillä on EUn suuntaviivoja aktivistien suojelemiseksi ja myöskin oli kansainvälinen rikostuomioistuin, jonka tarkoituksena rangaista näistä rikoksista ja lopettaa tämä rankaisemattomuus lopullisesti. Kuitenkin YK on ihmisoikeusneuvoston mukaan yli 100 000 kongolaista naista ja tyttöä raiskattiin hyvin brutaalisti vuonna 2008. 20-30 prosenttia näistä naisista sai HI-viruksen raiskauksen seurauksena. Ja tämän päätöslauselman jälkeen me kaikki olemme mukana ja meidän tehtävämme on muuttaa maailmaa kriisialueella asuvien naisten osalta. Rikolliset, jotka raiskaavat miehiä, äh, naisia ja tyttöjä, ovat armeijan edustajia ja poliiseja. Ja näiden turvallisuusstrategia on saanut tukea YKlta ja EUlta – ja kokemuksemme mukaan koko analyysi ra- raiskauksista on nyt väärillä urilla. Raiskauksia on pidetty pitkään naisten kysymyksenä, mutta kyseessä on itse asiassa mihin liittyvä kysymys. Ja se liittyy myöskin kansalliseen turvallisuuteen. Huolimatta työstä, jota monet kansalaisjärjestöt ja kansainväliset yhteisöt ovat tehneet. Perheväkivalta ja raiskaukset ovat myöskin rauhanprosessissa vakava ongelma. On puhuttu rankaisemattomuudesta ja puhuttu vastuukysymyksistä, mutta mitään ponnisteluita ei ole tehty näiden asioiden hyväksi. Siviilien suojelu on tärkeä ja raiskauksia tapahtuu hyvin usein ja se on yksi yleisimpiä rikoksia Kongossa. Tämänhetkinen tilanne on aika merkillinen. Se osoittaa, kuinka epätoivoisia naisten järjestöt ovat yrittäessään suojella kongolaisia naisia ja tyttöjä. Ja tällä hetkellä paikalliset naisten järjestöt yrittävät saada aikaan lakia, jolla pantaisiin täytäntöön jo olemassa olevia lakeja, ja joilla tuettaisiin naisten oikeuksia ja suojelua. Munikissa on naispoliiseja ja raiskaajat toimitetaan kansalliseen oikeusjärjestelmään. Ja Liberiassa tilanne on erilainen. Kuusesta naispoliisia Intiasta tukee YK toimintaa ja toimittaa raiskaajia oikeusistuimeen. Ne antavat myöskin oikeudellisia neuvoja uhreille. Ja tämä on hyvä esimerkki tavasta, jolla voitaisiin toimia myöskin monyksin rakenteessa. Monykin ja EUn on suojeltava naisia raiskauksilta. Monykin uusi mandaatti on saatava sisältämään myöskin raiskauksen liittyvät kysymykset. Ja tämä merkitsee käytännössä no, esimerkki Gomasta – Usean otteeseen projektihankkeemme kumppanit Paifissa ovat yrittäneet saada monikin tukea ja saada EU ja muut kansainväliset järjestöt vapauttamaan tytöt, jotka vangittiin seksiorjiksi armeijan leireille, mutta ponnistelut olivat turhia. Goman kansainväliset tarkkailijat Monyk EU ja muut kieltäytyivät ja sitten kumppanimme meni neuvottelemaan vaarallisten armeijajohtajien kanssa saadakseen tytöt pois leiriltä. Ja aina kun näin on tehty, he itse saattavat joutua raiskatuiksi ja tapetuiksi. Ja kysynkin, millä tavalla voisimme suojella ihmisoikeusaktivisteja, mikäli näitä sääntöjä ei panna täytäntöön? Meidän täytyy antaa tukea ja viisumeita ihmisoikeusaktivisteille, joita on uhattu. Lisäksi EUn osana tätä täytäntöönpano politiikkaa ihmis, tulisi suojella ihmisoikeusaktivisteja ja valvoa oikeudenkäyntejä, jotta voidaan taata oikeudenmukaista oikeudenkäynnit ja jotta Kong, Kongolin hallitus saisi viestin siitä, että sen pitää noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia. EUn päätöksentekijät, jotka ovat mukana neuvotteluissa, heidän pitää kehottaa Kongon hallitusta suojelemaan ihmisoikeusaktivisteja. Heitä pidätetään edelleen mielivaltaisesti ja heitä uhataan kuolemalla jatkuvasti. Olemme huomissamme ihmisoikeusaktivistien tilanteesta maassa, erityisesti kun monikin joukkojen poisvetämisestä ollaan tällä hetkellä keskustelemassa. Me vaadimme, että otettaisiin mukaan kansalaisyhteiskunta näihin neuvotteluihin sillä tavalla, millä miten joukot vedetään maasta pois. Ja myöskin naisiin kohdistuva väkivalta täytyy ottaa osaksi monenkeskeisiä neuvotteluita, jotka liittyvät neuvotteluihin presidentti Kabilan ja hänen ministeriönsä kanssa. Meille on tärkeää, että pienet naisjärjestöt voivat hyötyä enemmän lahjoituista varoista. Yleensä nämä varat menevät suuriin kansainvälisiin järjestöihin ja pienet järjestöt eivät pysty käyttämään näin suuria hankebudjetteja. Euroopan demokratiaväline on erittäin tärkeä väline hyvin monille järjestöille ja maille kriisialueilla ympäri maailmaa, mutta kuitenkin pienet järjestöt pienillä järjestöillä on paljon teknisiä ongelmia, jotta ne voisivat hakea tällaisia avustuksia. Pienet järjestöt ovat kuitenkin tärkeitä. Ne auttavat näitä raiskauksen uhreja suoraan paikan päällä. Ja usein ovat juuri ne, jotka tekevät työtä sotilaan, sotilaiden ja hallituksen edustajien uhkailun alaisena. Rankaisemattomuuden päättäminen on prioriteetti. Meidän täytyy saada loppu raiskauksille ja naisten hyväksikäytölle. Ja rankaisemattomuus on yksi keskeisiä ongelmia, ja EU tukee 70 uudistushanketta hyvistä käytänteistä, joita voitaisiin Kongossakin soveltaa. Ja EU pitäisi luoda tiekartta, mitä tulee alakohtaisiin turvallisuusohjelmiin ja oikeusjärjestelmän uudistamiseen. Meidän pitää taata naisten oikeudet ja suojella heitä seksuaaliselta väkivallalta – ja ne on otettava mukaan näihin politiikan aloihin. Ja naisten järjestöjen asiantuntijuutta on käytettävä hyväksi, jotta täytäntöönpano toteutuisi tehokkaasti. Lopuksi haluaisin korostaa, että räiskaukseen liittyvät ongelmat ovat niin laajoja ja vakavia, että EU tarvitsee erityisedustajan sukupuolisen väkivallan osalta EUn ulkosuhteissa – ja jotta voisimme saada aikaan enemmän synergiavaikutuksia eri yksiköiden välille, näitä on jo kehitetty. EUn toiminnassa tarvitaan enemmän asiantuntijuutta sen suhteen, miten naisia ja tyttöjä voidaan suojella seksuaaliselta väkivallalta. Se on osa kaikkia konflikteja, ja jos me haluamme todellakin päättää nämä rikokset, me tarvitsemme asiantuntijuutta, ja meidän täytyy myöskin miettiä, miten nämä naiskysymykset voidaan yhdistää muihin hankkeisiin, esimerkiksi turvallisuus, terveys, taloudellisiin ja hallinnollisiin ohjelmiin. Vuonna 2009 kymmenen raiskaajaa hyväksyt, äh, tuomittiin Kongossa, ja mitä se oli mahdollista? Kolmesta asiasta johtuen. Ensinnäkin kansainvälinen paine YKsta, sen jälkeen kun Hillary Clinton kävi Kinshasassa, Gomassa – ja hän puhui hyvin selkeästi. Toiseksi jatkuva tiedottaminen paikallistasolla ja kolmanneksi, koska nämä uhrit ovat puhuneet avoimesti kokemuksistaan. He ovat todistaneet yksityiskohtaisesti ja näin ovat vaikuttaneet oikeuden toteutumiseen. Ja jos he eivät pysty puhumaan silloin tämä päivittäinen stigmatisaatio on heille uhkana ja meidän täytyy tukea heitään ja meidän täytyy olla mukana toteuttamassa oikeuttaan heidän puolestaan. Uhrien, ihmisarvon ja meidän oman ihmisarvomme takia. Kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja myöhemmin voitte sitten vielä vastata kysymyksiin tai sitten vain tehdä yhteenvedon. No sitten toivotan lämpimästi tervetulleeksi seuraavan puhujan Kongon tasavallista Janin Chimpambu Mukanirva. Hän on projektikoordinaattori ja hänellä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci, euh, Madame la Présidente, pour la parole. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tulen ainoastaan täydentämään äskeistä puhujaa. Naisten, naisin kohdistuva ja lapsin kohdistuva väkivalta on siis aiheena erityisesti maissa, joissa on aseellisia konflikteja. Esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, suorastaan orjuttaminen, väkivalta. Tätä tapahtuu kaikissa maissa, oli nyt sitten pohjoisen tai etelän maa, jo, maissa, joissa käydään sota, naiset kärsivät. Ja itse tulenkin puhumaan siksi erityisesti naisten asemasta tällaisissa tilanteissa. Myöskin maissa, jossa on päästy eron sodasta ja jossa valmistellaan vaaleja, vapaita vaaleja, jossa kurutaan kohti demo, demokratia, niin naisten tilanne ei edelleenkään ole hyvä. Heistä on tullut ikään kuin väkivaltaisuuksien, väkivaltaisuuden kohteita. Erilaiset antagonistiset sotavoimat pohjoisessa kivussa ja, ja läntisessä osassa harjoittavat sotastrategian keinona naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja raiskauksia. He pyrkivät rikkomaan kokonaisia yhteisöjä ja perheitä. Kongon naiset jo muutonkin kärsivät. Ja, ja kun siihen lisätään väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö, tilanne on todella hankala. Vaikka meillä on olemassa YK on turvallisuus, va, turva, turvallisuusneuvoston päätösasema 1325, myöskin toinen YK on turvallisuusneuvoston päätösasema on olemassa 1820, ja ne ovat jo 10-15 vuotta olleet olemassa, niin siitä huolimatta väkivaltaa jatkuvasti tapahtuu Kongossa. Oikeudellisesti asiaa tarkastellen meillä on olemassa väkivallan vastainen lainsäädäntö, mutta siitä huolimatta väkivalta jatkuu erityisesti itäosissa. Tähän mennessä kansainväliseltä yhteisöltä on saatu vastauksia erityisesti YK kautta YLFP, YLIFEM kansainväliset ja paikalliset kansalaiset järjestöt ovat antaneet pikaisia ja humanitaarisia syihin vetoavia vastauksia. Ja edelleenkin monet tytöt ovat joutuneet väkivallan kohteeksi. Tytöt joutuvat ikään kuin moninkertaisesti uhreiksi he joutuvat suoraan väkivallan uhreiksi, mutta myöskin heidät leimataan paikallisissa yhteisöissä. Varat, joita on annettu tätä vitsausta vastaan kamppailu, vastaiseen kamppailuun, ei kuitenkaan riitä, sitä ei pystytä kohdentamaan, koska uhrit elävät usein maan seudulla. Tässä tilanteessa on selvää, että voidaan todeta, että meillä on selkeitä haasteita, joihin on nyt pyrittävä. Ja meidän on saatava myöskin kestävät vastaukset ja ratkaisut tähän vitsaukseen. Tähän mennessä on per, per, perehdytty pikemminkin vaikutuksiin kuin siihen, mistä syyt löytyvät. On olemassa erilaisia suunnitelmia ja toimintaohjelmia, joita Euroopan unioni voi käynnistää Kongon naisten auttamiseksi, mutta se edellyttää sitä, että turvallisuusjärjestelmä uudistetaan aivan samalla tavoin kuin oikeusjärjestelmä uudistettiin. Tehtävä on vielä aika paljon koska tietyillä alueilla, tietyissä provinsseissa ihmisiä tuomitaan väkivaltarikoksista, mutta kuitenkaan esimerkiksi vankiloita ei ole tai muita pidätysinstallaatioita ei ole olemassa ja sen vuoksi vangitut miehet ovat vapaina. Meidän on lisättävä ponnistuksia, jotta rankaisemattomuutta voitaisiin vähentää. Tällä hetkellä kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin keskittyy pelkästään vuoden 2002 rikosten tarkastelun ja kun mietimme sitä, että sisällissota on ollut vallalla jo vuodesta 1996 alkaen, olisi toimintakenttää laajennettava ja toimenpiteitä tiukennettava. Seksuaalirikoksi syyllistyneet jotka tekivät rikoksensa vuoden 1996 ja 2002 välillä, siis jäävät ilman rankaisua, ilman rangaistusta. Entä sitten uhrien auttaminen ja vahingonkorvaukset? Nämä naiset, joiden ruumista, ruumista ja suvun jatkamiselimiä vahingoitettiin, heillä on oikeus saada takaisin oma arvokkuutensa ja ihmisarvonsa. Euroopan unionilla on erilaisia ohjelmia, joita toteutetaan Kongon tasavallassa. Ja tiedätte, että kaikki ne sopimukset, joista neuvotellaan Kongon kanssa tällä hetkellä, oli kyse sitten paikallisista tai kansainvälisistä neuvottelusta, niin naisia ei sisällytetä näihin neuvotteluihin. Ja kuitenkin tiedämme, että jos tutustumme päätöslauselmaan 13.25, sieltä löytyy, löytyy varsin selkeää tekstiä siitä, että naiset olisi sisällytettävä myöskin neuvotteluihin. nimenomaan maissa, joissa on menellä siirtymävaihe. Siksi tätä asiaa on syytä työstää vielä paljon, jotta naiset pääsisivät mukaan rauhan vahvistamiseen Kongossa. Kongohan on nimenomaan juuri tällä hetkellä tässä siirtymävaiheessa – rauhanhankkeet, eh, tukeminen eh, konfliktin eh, eläneissä maissa on tärkeä. Tässä on kyse nimenomaan Järvialue maista ja Kongo kuuluu tähän alueeseen. Naisiin kohdistuvia aloitteita on tuettava, koska kyseisissä maissa käynnistetyt naisten tilannetta tukevat ohjelmat eivät saa tukea taakseen. Suurten järvien alue Ruanda, Burundi ja RDC, eli Kongon tasavalta, ovat maita, joissa on sovellettava YK päätösosma 1325, mutta tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että varoja olisi saatu rahoitusta olisi saatu näille ohjelmille. Ja tähän päätänkin oman alustukseni. Kiitokset kaikille. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja on Beatrice Lorenzo ihmisoikeusvirastosta ja hän edustaa puheenjohtajavaltiota Espanjaa. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on äärimmäisen suuri ilo saada edustaa Espanjan puheenjohtajamaana tässä äh, tämän päivän tilaisuudessa. Me olemme tarkastelleet äh, sitä, äh, minkälaisia toimia Euroopan unioni on tehnyt suuntaviivojensa puitteissa. Niin kuin tiedätte, tasa-arvo on asia, jota sovelletaan sekä sosiaalikysymyksissä, ulkopoliittisissa kysymyksissä ja, ja kaikilla saroilla. Ja omassa maassani tätä on pidetty paljon yllä. YK päätöslauselma on varsin hyvä osoitus siitä, miten kaiken kattava periaate on kysymyksessä ja se koskee sekä Euroopan unionin sisäistä että ulkoista toimintaa. Sisäisessä toiminnassa – asiasta on tullut kourin tuntuva, kun neuvosto on tehnyt omat johtopäätöksensä aiheesta ja myöskin monia muita naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia hankkeita on käynnistetty. Ulkoisessa toiminnassa naisten oikeuksien suojelu ja vahvistaminen on epäsuorasti mukana kaikissa kahdeksassa suuntaviiva ohjelmassa, jotka koskevat äh, <clears throat> ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ylipäätään. Unioni on, äh, pitää jatkuvasti luonnollisesti silmällä tilannetta ympäri maailmaa. Kuitenkin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on jatkuvasti yhä enemmän. Tämä on äh, rikos, joka on maailmassa kaikkein eniten levinnyt, laajemmille levinnyt ja kuitenkin vähiten siitä rankaistaan. Vuonna 2008 joulukuussa saatiin aikaiseksi suuntaviivat, jonka puitteissa on mahdollista kamppailla tätä vitsausta vastaan. Siinä naisiin kohdistuva ja lapsiin kohdistuva väkivalta nähdään aika laajana kokonaisuutena oli kyse nyt siitä, oli, oli kyse sitten tilanteesta, jossa naiset ovat joutuneet joko uhan kohteeksi tai varsinaisen väkivallan kohteeksi. Heillä voi olla siitä sekä psykologisia että fyysisiä vaikutuksia. Tämä on siis mahdollisimman laaja näkemys asiasta. Espanja on kolmassa maista, joka Euroopan unionin piirissä on toteuttanut suuntaviivat käytännössä. Ruotsi ja Ruotsi ja Tsekki jo käynnistivät aloitetta ja me aiomme jatkaa sen toteuttamista. Tämä on kuitenkin alkuvaihe, jota on siis pari viimeisen vuoden aikana käynnistelty. Se on kiireellinen ja se edellyttää sitä, että Euroopan unionin valtuuskuntia ja lähetystä ja ympäri maailmaa informoidaan näistä suuntaviivoista ja annetaan ohjeet siitä, miten kansalaisyhteiskunnan ja lähetysten välistä vuoropuhelua näistä suuntaviivojen kysymyksistä voidaan käynnistää. Toisaalta taas se tiedonanto globaalisti paikan päällä on tärkeää. Erilaisia selvityksiä Euroopan unionin lähet edistystä odotellaan 88 maasta. Epävirallinen ryhmä kohomma naisiin kohdistuva väkivalta, taas Force-ryhmä ja Konun ryhmä, nämä yhdessä ovat tarkastelleet 88 selvitystä – ja tämän pohjalta on laadittu taulukko ja selvitys, jota tullaan tästä lähtien käyttämään hyväksi työssä. Siitä on löydettävissä valtavan arvokosta työtä tulevaisuutta silmällä pitäen. Siinä selvitellään Euroopan unionin ja lähetystöjen panostusta tämän asian toteuttamiseksi. Tältä pohjalta Espanja puheenjohtajamaana on, ed- on edistänyt ja aikookin edistää seuraavia toimia. Ensinnäkin äh, äsken mainitun asiakirjan vahvistaminen on äärimmäisen tärkeä ja niin kuin sanottu, se on pohjapaperi, jota voidaan käyttää sekä suurlähetystien että kansalaisyhteiskuntien välisessä vuoropuhelussa – pohjana. Se on luonnollisesti kuitenkin sopeutettava ympäröiviin olosuhteisiin kussakin maassa. Lisäksi tästä, tämän pohjalta laaditut suositukset, joita voidaan sekä kansallisella ja paikallisella ja kansainvälisellä tasolla käyttää. Kansallisella tasolla jäsenmaat ovat jo laatineet omia selvityksiään alueellisella tasolla. Asiakirjaa voidaan myöskin käyttää pohjapaperina ja siltä pohjalta saadaan alueellisia suosituksia laadituksi. Tähän lisätään myöskin yleisiä suosituksia, joita voidaan käyttää Euroopan unionin ja muiden maiden välisessä yhteistyössä – Erilaisia paikallisia strategisia linjauksia käynnistetään myöskin eri alueilla. Ja tämä tietysti toteutetaan yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä on hanke, joka toteutetaan aina vuoteen 2012 äh, mennessä ja silloin pyydetään tilannearvio kaikilta lähetystöiltä ja työn tuloksista. Espanja on puuttunut myöskin yksittäisiin tapauksiin, jotka ovat olleet räikeitä. Niissä tapauksissa pelin on puutettu, puututtu ja selvitetty, mitä Euroopan unioni vaatii kussakin tilanteessa. Euroopan unioni ja Espanjan puheenjohtajamana jatko, jatkossa peräänkuuluttaa sitä, että tasa-arvokysymykset sisällytetään kaikkiin sopimuksiin, joita kolmansien maiden kanssa solmitaan. Esimerkiksi Moldovan kanssa käytiin keskusteluja eilen Cisnaussa ja siinä yhteydessä asia käsiteltiin. Sama tullaan ottamaan esiin huomenna Geneven kokouksessa Japanin kanssa. Euroopan unioni on jatkuvasti mukana aktiivisesti eri, erilaisissa foorumeissa ja, ja tilaisuuksissa, joissa tasa-arvokysymyksiä käsitellään. Euroopan unioni on tukenut myöskin Meksikon aloitetta, jonka tarkoituksena on tarka- tarkastella naisiin, naisten syrjintää johtavaa lainsäädäntöä. YK on myöskin ollut mukana tässä tarkkailussa. Espanja on sisällyttänyt Kohomin asialistalle myöskin erilaisia kohteita, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja ottanut asian myöskin, asialistalle myöskin mukaan naismurhat. Järjestämme myöskin erityisen tilaisuuden, jossa tätä aihetta käsitellään. Luonnollisesti Espanja on mukana myöskin järjestelemässä tilaisuutta, joka järjestetään YK päätösasema 1325 10-vuotisen juhlapäivän vuoksi. Niin kuin aikaisemmin todettiin, naisiin kohdistuva väkivalta, lapsiin kohdistuva läpi, väkivalta on äärimmäisen suuri ongelma ja tämä on vakava erityisesti maissa, joissa on sotilainen konflikti käynnissä. Meillä on olemassa kolme keskeistä päätöslauselmaa 1325, 1820, 1888 ja 1889. Nämä kaikki ovat asiakirjoja, jotka jo mainittiinkin ja joiden toimenpano käytännössä on välttämätöntä. Ne on otettava huomioon myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikan piirissä. Tämän lisäksi haluamme painottaa tasa-arvokysymyksistä vastaavien, vastaavan henkilökunnan sijoittamista unionin lähetystöihin. Espanja on äh, äh, yksi, yksi 18 ja yksi äh, yk jäsenmaista ja, ja yksi yhdeksästä Euroopan unionimasta, jotka ovat jo mukana uuden välinen laatimisessa ja sen toimeenpanossa. Kaikille on käynyt selväksi, että tällä saralla on vielä paljon tehtävä. Siksi Espanja on esittänyt konkreettisia ehdotuksia joita voidaan toteuttaa päätösohjelmien puitteissa. Esimerkiksi yhteistyö Belgian kanssa harjoitettava yhteistyö, joka liittyy kymmenvuotisjuhlapäivän järjestelyihin. Tämä liittyy YK päätösohjelma 1325. Samalla olemme myöskin mukana valmistelemassa naissotilaisiin liittyvää tilaisuutta. Ja yhteistyössä olemme Viron kanssa laatimassa asiakirja, jossa käsitellään naissotilaiden tilannetta ja erityisesti Naton suhdetta tähän asiaan. Ja vielä viimeiseksi mainitsi sinne naisten roolin YK rauhanturvamissioiden yhteydessä. Olemme varmoja siitä, että taistelu naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan on äärimmäisen tärkeää. Se on Euroopan unionille painopistealue ihmisoikeuskysymysten piirissä. Se ei perustu pelkästään siihen, että kysymys on äärimmäisen raskauttavasta ja vakavasta ongelmasta, vaan siitä, että meidän on toteutettava parannusta tällä sektorilla, jotta muut poliittiset hankkeet voisivat onnistua. Ja yhä enemmän pyrimme saamaan mukaan kansalaisyhteiskunnan edustajia ja muita toimijoita, jotta pystymme kamppailemaan tätä vaikeaa ongelmaa vastaan. Luonnollisesti myöskin korkeamman tason edustajat on linkitettävä tähän taisteluun, koska emme voi hyväksyä sitä, että vitsauksesta tulee yhteiskuntaan juurtunut ongelma, jota vasta ei pystytä taistelemaan. Me haluamme myöskin saada aikaiseksi tilanteen, jossa uhreja pystytään tukemaan ja jossa, jossa, jossa rikolliset saavat rangaistuksensa. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja, Veronique Arnaud komissiosta. Hän on pääjohtaja monen välisten suhteiden ihmisoikeuden pääosastolta. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyrin täydentämään sitä, mitä edelliset puhujat ovat eh, sanoneet hyvin vaatimattomasti tosin, sillä eh, onneksi olemme erittäin kaukana tuosta kentällä tapahtuneesta väkivallasta, josta Kongon kollegamme kertoi. Siitä huolimatta on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti keskittyy tähän kysymykseen, koska jo kymmenen vuottahan meillä on ollut tämä kuuluisa päätöslauselma YKsta 1325. Ja näin on nimenomaan keskitytty tarkastelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sota-alueilla. Siitä syystä on tärkeää, että tätä kymmenvuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna ja Euroopan unioni onkin pyrkinyt tähän myös Ban avulla järjestämään Eh, jotain konkreettista, eli konferenssin, jossa ei pelkästään puhuta, vaan jossa pyritään saamaan aikaiseksi konkreettista edistystä. Tällä hetkellä olen hieman huolestunut YK-tasolla, sillä asioita ei ole vielä järjestelty aivan täydellisesti, ja tietysti olemme myös hieman jäljessä näistä kysymyksistä, vaikka poliittista tahtoa paljon onkin. On paljon eri hankkeita, joita on tarkoitus täytäntöönpanna tänä vuonna. Viime marraskuussa YKssa ensimmäistä kertaa YK Kongon keskustelun seurauksena hyväksyi suunnitelman, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja jossa on sanktioiden käyttöönottomahdollisuus, valvontamahdollisuus ja entinen komissiojäsen Wallström on tässä mukana. Eli Nämä ovat myönteisiä näkökohtia. Sekin, että Genevessä ihmisoikeuskokouksessa on keskitytty yhä enemmän naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, on tietysti hyvin, hyvin moni myönteinen asia. Espanjan kollegamme selvitti tätä asiaa ja siihen viitattiin myös eli siihen, millä tavalla Euroopan unioni pyrkii kattavaan lähestymistapaan. sillä meille on tärkeää huomioida se, että on erilaisia välineitä ja yksi näistä ongelmista on yhdistää nämä välineet toimivaksi. Perinteisten välineiden joukossa, aivan kuten täällä todettiin, ei ole aivan itsestään selvää ottaa käyttöön näitä kiireellisiä välineitä ja niitä, jotka ne eivät niitä ole, ja sen jälkeen jakaa tämä sotilaallisia siviilipuoleen. Asioiden koordinointi siis vaatii hieman ponnistuksia. Ja hyvin säännöllisesti käymme jäsenvaltioiden kanssa keskusteluja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta huomioon, että Janin totesi, että Burundissa ja Ruandassa on toimintasuunnitelmia. Olen todella myönteisesti yllättynyt siellä tähän mennessä ne 17 maata, joissa pitäisi olla toimintasuunnitelmia, niin niistä onneksi tai muuten on äh, Euroopan unionin jäsenvaltioita. Äh, sitten vielä norsuluurannikko ja Sierra Leon pitäisi ottaa tässä suhteessa huomioon, ja niissä on paljon tehtävää. Kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan kysymys on koulutuksesta ja poliittisesta tahdosta. Ja minun mielestäni on tärkeää varsinkin tiedottaa tästä sotilaisen puolelta, jotta tiedetään, mitä siellä voidaan tehdä. Olemme erityisen paljon työskentelleet rauhan ja turvallisuuden kumppanuuden puitteissa YK kanssa, Kongon demokraattisen tasavallan puitteissa taas UNIFEMin kanssa olemme pyrkineet edistämään asioita. Olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi varoitusjärjestelmän ja ottamaan käyttöön indikaattoreita, jotka ovat tar- eh, tarkempia naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen. Espanjan puheenjohtajavaltion kollega Beatrice totesi myös, että pyritään myös tiedottamaan asiasta silloin, kun käydään poliittisia vuoropuheluita, ihmisoikeusvuoropuheluita, varsinkin Afrikan unionin kanssa, mutta on selvää, ei tämä ole pelkästään riittävää. Kun sitten tarkastellaan siviilioperaatioita, niin vaaleihin liittyvät toimet niin viimeisen kahden vuoden aikana meillä on äh, tällainen asiantuntija toiminta käytössä. Vakauspuolella taas meillä on jatkuvasti koulutusta. Vuodesta 2012 eteenpäin haluamme järjestelmällisesti ottaa esille sukupuolikysymyksen kaikissa näissä toimissamme. Eko Ekon toiminta. Siellä on kiinnitetty erityisesti myöskin tähän sukupuolikysymykseen huomiota, mutta myös lapsiin. Rova Hauser, tehän totesitte, että naisen kohdistava väkivalta ei koske pelkästään naisia, vaan myös todellakin miehiä. Ja täytyy myös ottaa huomioon naisuhrit ja naislapset, varsinkin tyttölasten asema. Myös poikalapset tietysti. Meidän täytyy tässä tehdä koordinaatio työtä kansalaisjärjestöjen välillä, naiskansalaisjärjestöjen ja lapsien oikeuksia puoltavien kansalaisjärjestöjen välillä. No sitten puolustuspolitiikka, turvallisuuspolitiikka puolella on aina tällainen tasa-arvo, neuvonantaja Chadissa, Kosovossa, näin on tehty. Ja lopuksi haluaisin antaa muutaman esimerkin Kongosta, joka valitettavasti nimenomaan kuvaa tämän ongelman monimutkaisuutta. No mitä siellä tehdään? Fedin ja Ekon kautta on tarkasteltu ihmisten koulutusta ja on pyritty taistelemaan rangaistumattomuutta vastaan – Aiemmat puhujat mainitsivat myöskin hankkeet, joiden tavoitteena on viedä eteenpäin oikeuslaitoksen toimintaa. Ja juuri näiden hankkeiden parissa on erityisesti kiinnitty huomiota seksuaaliseen väkivaltaan. Viime vuoden maaliskuusta lähtien on nimenomaan keskitytty tähän. Ruotsia yhdistynyt kuningaskunta on tässä ollut rahoittaja osapuolena. Sitten meillä on kokonainen järjestelmä, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään Unifemin kanssa näitä kysymyksiä. Ja se voi olla mielenkiintoista, koska se voi toimia ikään kuin mallina. Ja yhdessä parlamentin kanssa ulkopolitiikassa otetaan huomioon näiden erityislähettiläiden rooli, joka täytyy ottaa paremmin huomioon. Lisäksi on käyty keskusteluja neuvosto eri ryhmissä ja neuvoston pääsihteerin alaisuudessa Euroopan unionin erityisyksiköiden edustajat kävivät tuolla järven alueella, jotta voitaisiin tarkastella nimenomaan tätä seksuaalisen väkivallan esiintymistä. Nyt tätä mandaattia on pidennetty ja toivottavasti siitäkin on hyötyä. Mutta aivan kuten tässä Rova Mukanerva totesi, niin perustavanlaatuista on nimenomaan se, että tuo apu täytyy saada kentälle. Varsinkin maaseutualueet, jossa ei ole infrastruktuuria, ei terveydenhuoltoa eikä oikeudellista infrastruktuuria, niin se on ongelmana. Myös kaikki totesitte, että meidän täytyy toimia voimakkaasti. Myönteistä on se, että nyt tällä hetkellä varmasti kaikki ovat sitä mieltä, että näitä rikoksia ei voida missään tapauksessa sallia. Vaikka yksittäisille uhreille vielä ei ole saatu apua, niin uskoakseni vuonna 2010 koko parlamentti ja kaikki toimielimet ovat tässä suhteessa liikekannalla. Minusta on tärkeää myös, että sotilaiden puoli ottaa tämän myöskin huomioon. Ja esimerkiksi Euroopan unionissa on täysin integroitu toimintaamme. Se, äh, sotilaisen puolella asian suhtaudutaan vakavasti, merkitsee sitä, että siviilipuolellakin näin myös tulevaisuudessa tehdään. Siellä on omat välineistöt, joilla järjestelmällisesti asia otetaan huomioon. Lisäksi myös otan tämä esille poliisikoulutuksessa ja vien eteenpäin viesti siitä, että kun kansallisjärjestöjen kanssa, paikallisten pienten kansallisjärjestöjen kanssa toimeenpanemme asioita, niin nämä aspektit on huomioon otettuna. Kongossa ihmisoikeusvälineessä meillä on erityinen suunnitelma, jota Euroopan unioni on kehittänyt tuolla paikan päällä, joka mahdollistaa sen, että paikalliset kansalaisjärjestöt voivat helpommin saada varoja käyttöönsä. Eli nämä, näitä kynnyksiä on laskettu, joiden avulla apua voidaan myöntää. Ja paikan päällä on pyritty varsinkin saamaan mahdollisimman paljon yhteyksiä kansalaisjärjestöjen kanssa. Olemme täysin tietoisia siitä, että Kongo on erityisen suuri maa ja Kinsasan ulkopuolella oleville se on hankalaa. Itä-Kongossa on neljä keskusta ja ehkäpä tässä täytyy vielä viedä eteenpäin sitä viestiä siitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi tällaisia yhteispisteitä eri näkökulmille, terveydenhuoltoon, oikeuteen lapsille, naisille ja niin edelleen. Mutta haluan kiittää teitä tästä tilaisuudesta, joka on mahdollistanut sen, että voimme poliittisesti korostaa näitä kysymyksiä ja ottaa esille nämä erittäin tärkeät asiat. Yhdessä YK kanssa New Yorkissa ja Genevessä nämä asiat otetaan todella vakavasti. Se, että Kongo on myös itse tehnyt ponnistuksia, on sitoutunut tiettyihin asioihin, on tärkeää. Ja se, että meillä on erityislähettiläsbankin muunilta joka vie eteenpäin naisten asemaa. Kuuntelin suurella nöyryydellä kentällä työskentelevien näkökohtia ja pyrin mahdollisimman pitkälle auttamaan näissä kysymyksissä reagoimaan. Kiitoksia. Thank you, Madame Arnaud. Kiitoksia. Sitten toivottaisin tervetulleeksi Heli Hautalan puheenjohtajamme. Kiva nähdä sinut taas täällä Brysselissä. Nyt sitten voit esittää kysymyksiä ja kommentteja. Täällä on kolme nimeä listalla. Gomes, Lochbiller ja Hautala. Eli Gomes, olkaa hyvä. Thank you. And, and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että olette järjestäneet tämän kuulemisen, jossa käsitellään näitä hyvin tärkeitä ongelmia. Ja heti pyydän anteeksi siitä, että minun täytyy lähteä heti tämän jälkeen, ei siksi, ettenkö olisi kiinnostunut, olen erittäin kiinnostunut näistä kysymyksistä, vaan minun pitää mennä turvallisuuden alivaliokuntaan. Ja siellä on Espanjan puolustusministeri, joka sattuu olemaan nainen, ja häntäkin kiinnostavat nämä kysymykset, ja nyt minulla on mahdollisuus keskustella näistä asioista myöskin hänen kanssaan. Täytyy sanoa, että se mitä nyt tapahtuu Kongossa, kuten ystävämme totesivat, Tämä ei koske pelkästään Kongea. Sitä on tapahtunut Darfurissa, Balkaneilla ja sitä näkee yhä enemmän kaikkialla. Naisiin kohdistuva väkivalta on yhä yleisempää sodissa. Ja tämän valtava epäonnistuminen, tämä on meille iskuvasten kasvoja, kun ajatellaan EUta ja kansainvälistä yhteisöä. Me olemme laiminlyöneet tämän aspektin ja tämän julman ja seikan. Me emme ole ryhdistäytyneet ja on hienoa, että komissio ja puheenjohtajavaltio Espanja ovat tehneet hyvin paljon työtä tiedottamisen suhteen näistä. Ahno puhui näistä kysymyksistä, mutta me tarvitsemme paljon enemmän. Me tarvitsemme paljon tätä enemmän ja itse asiassa Kongon tilanne nyt vaatii toimintaa ja meidän täytyy toimia välittömästi. Kongossa Yhdysvallat ovat lähettäneet sinne valtavasti resursseja. Ensinnäkin tarkoituksena Kongossa 2003 lähetettiin ensimmäiset joukot ja sitten 2006 oli Kongon missio ja halusimme turvata vaalit. Sitten on ollut poliisimissioita, joka on vastannut turvallisuudesta ja niin edelleen, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Päinvastoin tilanne vain pahenee. Ja me emme voi tällaista sallia. Me emme nyt ole keskittyneet näihin kysymyksiin, joten totta tosiaan meidän täytyy antaa näkyvyyttä näille kysymyksille – ja parlamentin käsissä tämä kysymys nyt on. Ja olen samaa mieltä ja toivon, että Wallström pystyy nyt tekemään jotain paikan päällä. Hän vastaa näistä kysymyksistä. Hän oli entinen komission jäsen ja hän pystyy tekemään kanssamme yhteistyötä ja me teemme yhteistyötä hänen kanssaan. Mutta myöskin täällä parlamentissa meillä pitäisi olla enemmän vaatimuksia, enemmän vaatimuksia ja meidän täytyy miettiä, mitä välineitä meillä on käytössämme ja meillähän on hyvin suuri kirjo eri välineitä, mutta niiden käyttöä pitäisi koordinoida. No sitten me olemme nyt täällä ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Ehkä tästä nyt on keskusteltu myöskin aluekehitysvaliokunnassa, siellähän kehitysyhteistyövaliokunnassa, siellähän puhutaan kehitystyöyhteissuhteista Kongon kanssa. Mutta meidän pitää puhua ainakin tästä turvallisuusalivaliokunnassa, valiokunnasta Sehän vastaa näistä ihmisoikeus- ja vapaakauppakysymyksistä ja sitten myöskin naisten oikeuksien valiokunnassa. Ehdottaisin, että lähettäisimme mission, ei pelkästään Kinshasaan. Me emme ole käyneet Kongossa vuoden 2006 jälkeen muistaakseni. Ja prioriteettimissio, menisimme paikan päälle, menisimme näille kaukaisille alueille, maaseudulle, missä näitä ongelmia esiintyy, ja sitten tekisimme ehdotuksia – yhteinen missio, jossa olisi kaikki nämä valiokunnat mukana, ja sitten voisimme tehdä ehdotuksia ja esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle siitä, mitä tehdään. Ja tietysti pitää tukea uhreja. Rankaisemattomuus on tärkeä kysymys. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme antaa valtaa paikallisille naisille. Naiset eivät ole pelkästään uhreja, he voivat olla myöskin rauhan ja turvallisuuden eteenpäin viejiä. Ja jos miehet ovat nyt tehneet näin surkeaa työtä Kongossa, niin nyt on korkea aika antaa naisille mahdollisuus. Ja meidän täytyy antaa valtaa naisille. Ja siitä huolimatta, että oli paljon Kongossa naisehdokkaita, heitä ei valittu. Me emme tukeneet heitä kunnolla. Se on yksi syy, miksi heitä ei valittu. Eli meidän täytyy nyt ottaa tämä asia pöydälle ja vaatia, että he ovat mukana neuvotteluissa. Meidän on vaadittava ihmisiltä, jotka vastaavat kehitysyhteistyöstä, että siellä toimitaan niitä kaivosyrityksiä ja monikansallisia yrityksiä vastaan, naming and shaming, jotta ne eivät enää pysty käyttämään näitä armeijoita tai valtion resursseja. Nehän ovat hyvin pitkälti vastuussa naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Jos me keskitymme nyt näihin kysymyksiin, voimme tehdä valtavan muutoksen maan turvallisuustilanteeseen. Ja tässä kyseessä on nyt ihmisten turvallisuus ja meillä on vastuu turva, turvata näisten ihmisten tilanne. Ja meidän ei pidä ainoastaan keskustella ja puhua, heittää sanaheli asioista, vaan meidän pitää tehdä muutoksia paikan päällä. Ja toivon mukaan tämän valiokunnan aloitteesta ja tämän keskustelun jälkeen voimme lähettää mission ja tehdä sitten konkreettisia ehdotuksia. Kiitos. Barbara Rock. Kiitoksia sitten Barbara Lohviler. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä Gomesin idea on erittäin hyvä lähettää yhteinen missio Kongoon ja tosiaankin todella maaseudulle. Mutta haluaisin nyt kiittää erityisesti puheenjohtajavaltio Espanjaa siitä, että se ottaa tämän aiheen hyvin vakavasti ja että se on tehnyt erinäisiä ehdotuksia liittyen työhön, jolla voidaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa toivottavasti myöskin seuraava puheenjohtajavaltio vie tätä eteenpäin, koska tämä tulee varmasti kestämään hyvin pitkään ennen kuin tämä otetaan niin vakavasti, että sillä on vaikutuksia myöskin käytännössä. No sitten te puhuitte myöskin siitä, kuinka tärkeää on, että pienemmät paikalliset kansalaisjärjestöt saavat tukea. Ahno totesi, että hyvin paljon komissiossa on ponnisteltu. Siellä on laskettu näitä raja-arvoja, jotta myöskin pienemmät kansallisjärjestöt voivat saada tätä tukea ihmisoikeus- ja demokratian välinen kautta. Voisitteko vähän tarkemmin kertoa, millä tavalla tätä välinettä voidaan tehdä helposti käytettävämmäksi paikallistasolla? Te myöskin korostitte sitä, kuinka tärkeää on tukea ihmisoikeusaktivisteja jo, nämä, jotka vahvistustavat naisiin ja miehiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, mutta erityisesti niitä, jotka tukevat naisten seksuaalista ja lisääntymisoikeuksia. No, tästä itse asiassa tehdään sitten mietintö liittyen työmahdollisuuksiin, joilla voidaan tukea ihmisoikeusaktivisteja ja varmaan tässäkin valikunnassa puututaan pian näihin kysymyksiin. No nyt katselen ihan oikeaan suuntaan, mutta tässä valiokunnassa on tilattu tutkimus, jonka tarkoituksena tarkistaa täällä parlamentissa, mitä eri kansalaisjärjestöt ovat jo tekemässä ja kuinka pitkälti tämä päätöslausema on pantu täytäntöön sekä jäsenvaltioissa että ulkopuolella. Ja nyt kun kuulen, että tämä päätöslauselma on saanut paljon ylistystä, mutta tietysti sen täytäntöönpano on vaikeampaa. Ja ehkä meidän pitäisi vähän miettiä tämän vuoden puolella, pitäisikö meidän laatia päätöslauselma, jossa puhuttaisiin minim- minimistandardeista täytäntöönpanon osalta. Se voisi olla hyvä panos tähän kymmenvuotisjuhlaan ensi lokakuussa. Ja tällä tavalla voimme tukea sitä, mitä komissio on tekemässä – emme voi tyytyä vain siihen, että tämä päätösasema on ratifioitu, vaan meidän pitää katsoa, miten konkreettisesti sitä pannaan täytäntöön. Eli puhumme nyt EUn ulkopuolisista valtioista, mutta on kyllä harmi, että tähän mennessä 11 valtiota EUn sisällä on ratifioinut tämän päätöslauselman, ja ikävä kyllä oma maani Saksa on yksi maista, joka on vaatinut kansallisen toimintasuunnitelman. Mutta tärkeää kuitenkin se, että valiokunnassa vähän yksityiskohtaisemmin, ehkä päätösaseman muodossa, puuttuisimme tämän päätöslauselman täytäntöönpanoon. Kiitos. Thank you. Heidi Hautala. Kiitoksia sitten Heidi Hautala. Kiitos Laima, että olet johtanut tätä kokousta ja pyydän anteeksi, että myöhästyin näin paljon. Lentoni New Yorkista oli, oli kolme tuntia myöhässä. Ja voin vakuuttaa teille, että tämä aihe, naisiin kohdistuva väkivalta ja, ja väkivalta nimenomaan sotilaallisissa konflikteissa oli erittäin vahvasti esillä tähän, tässä Commission on the Status of Women kokouksessa, johon osallistuin. Ja Voisin myös sanoa, että, että pääsihteeri Ban Ki-moon käytti hyvin voimakkaita puheenvuoroja tästä aiheesta, jolloin tämmöistä korkean tason tukea näille kaikille pyrkimyksille myös YK piirissä on hyvin paljon. Ja tapasin myös eh, YK ihmisoikeuskomissaarin eh, New Yorkin toimiston johtajan Jessica Noivirtin ja hänen kanssaan keskustelimme siitä, että että on todella tärkeää, että, että sukupuolinäkökulma, siis gender, todella integroidaan kaikkeen ihmisoikeuspolitiikkaan. Ja olimme samaa mieltä keskenämme siitä, että, että kun naiset pääsevät mukaan myös päättämään ja, ja mukaan rauhanprosesseihin ja neuvottelupöytiin, niin silloin asiat muuttuvat edistyksellisemmiksi ja, ja myöskin yleisesti ihmisoikeuksia päästään edistämään paremmin. No, Espanjan eli EU-puheenjohtajamaan toiminta tuli myös aika positiivisesti tässä väkivaltakysymyksessä esille täällä YK-kokouksessa. Voi sanoa, että, että kaikki nämä ehdotukset, mitä täällä valiokunnassa nyt on ollut esillä ja, ja mitä komissio on tehnyt, niin ansaitsevat kaiken meidän huomiomme koska todellakin tämä kymmenvuotisjuhlahetki päätöslauselman kaksikymmentäviisi osalta niin antaa meille tilaisuuden tehdä konkreettisia suunnitelmia ja, ja myöskin niin kuin vauhdittaa tätä prosessia. On tosiaan valitettavaa, että, että vain 17 maata on toistaiseksi tehnyt tämän toimintaohjelman. mitä tulee komissaari Wallströmin, siis entisen komissaari Wallströmin rooliin tässä kysymyksessä, niin Tavallaan oli ehkä vahinko, että hänen mandaattinsa on aika kapeasti rajattu. Se on tietysti erittäin polttava kysymys, tämä niin kuin, naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa. Eh, mutta se on, se on kuitenkin rajallinen siinä mielessä, että mielestäni eh, olisi hyvä, että hän koittaisi laajentaa tätä mandaattia käsittämään myös naisten aseman rauhanprosesseissa ja rauhanneuvottelussa, joka on, on, on tärkeä keskustelun aihe myös YKssa tänä päivänä. Ja siellä on hyvin vähän tuloksia, hyvin vähän neuvottelupöydissä on, on naisia, jolloin uskon myös, että tämä rankaisemattomuus jatkuu, joka liittyy siihen, että, että seksuaalista väkivaltaa konflikteissa ei sitten kuitenkaan haluta tuomita. Ja myös huomasin, että tämä alivaliokuntamme käynnistämä tutkimus päätöslauselma 13.25 herätti kiinnostusta ja uskon, että me voimme ehkä sen valmistuttua sitten vaikka kutsua laajemminkin ihmisiä keskustelemaan tästä aiheesta, mutta kannatan myös rouva Lohbiilerin ajatusta tällaista päätöslauselmasta. Thank you. Um, Kiitoksia. Täällä nyt ei ole ketään muuta, joka haluaisi käyttää puheenvuoron. Joten palaan sitten vielä puhujimme. puhujimme. Haluaisitko kommentoida mm. näitä puheenvuoroja? Ja pyydän, että puhutte mahdollisimman lyhyesti, koska meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Eli Hauser ensin. Kiitoksia, yritän nyt puhua lyhyesti. Mielestäni on tärkeää, että Janinin sanat saavat vielä tukea, eli että naispuoliset poliitikot paikan päällä saavat tukea. Siellä on hyvin kykeneviä naispoliitikkoja Kongossa. Ja mielestäni tässä on nyt hyvä mahdollisuus että EU kutsuisi tällaisia naisia Brysseliin ja tekisi selväksi, että EUssa nähdään näiden naisten kompetenssi ja että uskomme, että heille kannattaa antaa todella konkreettista tukea. Yhteistyö paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, no tätä nyt en voi riittävästi painottaa. On suuri ilo kuulla, että Arnio ja myöskin Espanjan edustaja ovat tehneet paljon ehdotuksia tämän suhteen ja olisi hienoa, jos sitten jossain vaiheessa voisimme kokoontua ja puhua sitten vähän konkreettisemmin, mikä olisi mahdollista, mitä voidaan toteuttaa, mikä ei ole onnistunut ja miksi. Ja pyytäisin, että se huolimatta siitä, mitä on nyt paperilla, kun paikan päällä ei kuitenkaan ole mitään muutoksia tapahtunut. Ne, jotka ovat paikan päällä, tietävät, mitä tapahtuu. Paikalliset naisten järjestöt, he ovat asiantuntijoita kaikissa toiminnoissa ja mitään nyt ei ole oikein saatu aikaiseksi paikallistasolla kaikesta huolimatta. No, mielestäni on myöskin hyvä miettiä täytäntöönpanon suhteen minimistandardeja. No, mielestäni tämä on juuri se pääongelma. Meillä on paperilla kaikenlaista kirjoitettuna, mitä tarvitaan. Jo Pekingistä lähtien on päätöslauselmia ja mitä tämä sitten hyödyttää naisia paikan päällä, mikäli me emme valvo täytäntöönpanoa? Mikäli emme valvo ollenkaan sitä, esimerkiksi miten Kongossa päivittäin toimitaan oikeuslaitoksessa ja poliisissa ja niin edelleen. Valvonta ja kontrolli on nyt kaikkein tärkeintä. No sitten vielä se, mistä puhuin aikaisemmin, eli että olisi erityisedustaja, joka käsittelisi näitä kysymyksiä ja joka voisi todellakin saada aikaan muutoksia, ja, koska tämä prosessi on liian tärkeä, jotta se vain voitaisiin ohimennen mainita. Meillä on tietysti muitakin asioita, joiden parissa pitää tehdä töitä, ja me tarvitsemme hyvin konkreettisia, hyvin keskitettyjä toimia. Meidän täytyy yhdistää näitä eri asioita. Ja täällä on hienoja aikomuksia, mutta uskon, että meidän pitäisi yhdistää näitä eri kohtia vielä erikseen. No sitten ikävää on kyllä se, että vasta, meillä on vasta 11 toimintasuunnitelmaa Euroopassa ja Saksalle on häpeä, että jo vuosikausia hallitus ei ole halunnut toimia näin eikä ole pitänyt sitä tarpeellisena että Saksalla olisi oma kansallinen toimintasuunnitelma, erityisesti kun ajatellaan, että Euroopan maissa monet jäävät rangaistuksetta. Ehkä he tietävät, että jonkin aikaa Saksassa FDLRn puheenjohtaja, joka Saksasta toimi poliittisesti turvapaikkastatuksella ja vastasi poliittisena tekijänä hyvin monista julmuuksista ja joukkomurhista. Ja tiedän, että tällaisia rikollisia on edelleen Pariisissa. Ja meidän täytyy vielä tutkia, onko Belgiassa vastaavia rikollisia. Paljon edistystä on tapahtunut. Ja meidän täytyy vielä konkreettisemmin yhdistää ja käsitellä näitä tapauksia. Niin anteeksi vielä viimeinen kohta. Te puhuitte euforista, EUn missioista, joissa on sukupuoli neuvonantajia. Euforista sanoisin vielä sen verran, että Charles Isaksonin kanssa, joka on Ruotsin sukupuolineuvon antaja Kinshasassa, ja hän oli mukana. Ja hänellä on jatkuvasti joka päivä ongelmia kansainvälisten sotilaiden suhteen. He kansain, he kärsivät seksuaalisesta väkivallasta, äh, ahdistelusta toisten sotilaiden taholta. Mutta mihinkään ei voi valittaa. No sukupuolineuvonantaja nyt ei ole se, joka ottaisi vastaan tällaisia valituksia. Eli näillä EU-missioilla ei ole mitään omaa valituspistettä kansainväliselle naissotilaille seksuaalista ahdistelua vastaan, kun tekijänä ovat heidän omat kollegansa. Puhumattakaan sitten siitä, että kongolaiset naiset ja tytöt ylipäänsä voisivat valittaa mihinkään Esimerkiksi kun kansainväliset rauhanturvaajat ja kansainväliset sotilaat tai siviilihenkilöstö raiskaa heitä. Eli pelkkä sukupuolineuvonantaja ei riitä. Meillä pitää olla jonkinlainen paikka, johon voi esittää valituksia. Ja myöskin Charlotte Isakson puhui siitä, että Brysselissä pitäisi olla jonkinlainen tällainen yhteyspiste. Hän oli ainoa korkean tason neuvonantaja tällä Euforin missiolla, ja hänellä nyt ei ollut oikeastaan minkäänlaista kosketuspistettä tänne Brysseliin EU-hun. Thank you. Thank you, Dr. House. Kiitoksia. Sitten Lorenzo, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kaikista esitetystä huomioista, myönteisistä huomioista, joita esitettiin Espanjan puheenjohtajuuteen liittyen. Nyt sitten Rova Gomezin ehdotuksen ja, ja siihen, että hän peräänkuulutti Euroopan unionin johdonmukaista toimintaa ja myöskin yhteistoimintaa alueella, paikan päällä, nimenomaan Kongossa, niin kuin äsken oli puhe. Periaatteessa voimme sitä tukea. Me olemme kuitenkin nähneet puheenjohtajamaana, että on tärkeää saada aikaiseksi myöskin paikallisen tason toimintaa ja viritellä yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja, ja nimenomaan lähetysten, Euroopan unionin lähetystöjen välillä sillä tavalla, että myöskin kansalaisyhteiskunta saadaan mukaan. Se on osoittautunut parhaaksi tavaksi saada aikaiseksi kokonaisnäkemys ja näkemys siitä, mitkä toimet ovat <clears throat> hyviä ja mitkä eivät tässä käytännössä niinkään toimivia. Eli uskoakseni paikallisen tason strategiset lähestymistavat voivat lisätä johdonmukaisuutta. Mitä taas tulee Rova Lohbilderin huomioihin, hän esitti toiveen siitä, että meidän käynnistämiemme aloitteita voitaisiin tulevien puheenjohtajamaiden toimesta myöskin toteuttaa sekä Unkarin että Belgian puheenjohtajana toimiessa. Uskon, että näin varmasti tulee tapahtumaan. Me olemme ottaneet tämän asian painopistealueeksi ja korostaneet erityisesti alueellisen toiminnan merkitystä aina vuoteen 2012 asti. Tämä on to- toiminta, jota toteutetaan nimenomaan lähetystöissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Se perustuu ylipäätään tasa-arvokysymysten edistämiseen ja, ja luonnollisesti myöskin aiheeseemme tänä päivänä eli naisiin kohdistuva väkivaltaa. Mutta selvää on, että tämä koko asia vyyhti luonnollisesti on Euroopan unionin painopistealueena, ei pelkästään Espanjan valitsema prioriteetti. Sitten päätöslauselman laatimiseen minimistandardeista – ja 13.25 päätöslauselman toimeenpanosta. Se voisi olla hyvä ajatus, mutta meidän on otettava huomioon myöskin se, että monia hankkeita on jo käynnistetty, erityisesti tällä minimistandardialalla. Esimerkiksi Unifem on tällä hetkellä analysoimassa asiaa ja, ja myöskin jo laatimassa alustavaa asiakirjaa aiheesta – joten niihin on mahdollista jo nyt tutustua. Päätöslausuma 1325 täytäntöpanoon liittyen voidaan todeta, että turvallisuusneuvoston omassa äh, selvityksessä huhtikuussa saadaan äh, jo tutustua tiettyihin indikaattoreihin ja, ja tuloksiin, joten sen pohjalta meillä on parempi käsitys siitä, mitä muita välineitä mahdollisesti jatkossa tarvitaan. Madame Kiitoksia. Sitten Arno, Seuraavana kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin nopeasti vain haluan todeta siihen, mitä Espanjan puheenjohtajavaltio totesi. Nämä indikaattorit, niiden puitteissa työskentelemme yhteistyössä Unifemin kanssa ja sitten meillä on kyselykaavake, joka lähdetään ESDPn 18 eri edustuspisteeseen ja näissä, näillä konfliktialueilla, konfliktiaikaisilla alueilla kerätään tietoja ja silloin saamme näitä indikaattoreita, aivan kuten Beatrice sanoi, jolloin voimme eh, tarkastella Euroopan unionin eh, ja 1325 eh, päätösosman täytäntöönpanoa. Se, mitä edustaja Hautala sanoi YKsta pääsihteeristä ja erityisedustajasta, niin Euroopan unioni on aina seisonut tämän takana, että laajennamme mandaattia mahdollisimman pitkälle. Se on nyt jo hyvä, mutta tietysti meidän täytyy ehdottomasti työstää niitä välineitä. meidän on viedä niitä niin pitkälle kuin kykenemme ja sen jälkeen toimimaan, aivan kuten totesitte. Kiitoksia. Thank you. And, to... Uh, Kiitoksia. Ja sitten vielä Edustaja Mukanerva. Kiitos vielä puheenvuorosta. Pari täsmennystä kansallisista äh, täytäntöpanokysymyksistä ja päätösolmasta 1325 päätöslauselman äh, toteuttaminen Ruandassa, Burundissa ja äh, Kongossa edellyttää sitä, että on olemassa paikalliset täytäntöönpano-ohjeet. Kuitenkaan Suurtenjärven ei rajoitu näihin kolme eh, maahan eh, ja siksi elokuussa eh, kokonnuimme ja totesimme tuossa yhteydessä, että on vielä liian varhaista laatia yksittäisiä paikallisia toteuttamisen suunnitelmia, parempi laatia kokonaisvaltaisempi suunnitelma, joka kattaisi suurten järvien maat. Ja olisi hyvä, että nekin maat, jotka ovat mukana Suurtajärvien alueen konferenssissa, laatisivat oman suunnitelmansa. Ja Ruanda, Burundi, Kongo, Uganda, Tansania, Angola ja Kongon kansantasavalta, Keski-Afrikan tasavalta, Kenia – sodan ja hetkinen vielä yksi maa, yksi maa jota nyt en muista, sanoi puhuja. Nämä maat, jotka ovat jo mukana suunnitelman laatimisessa, Nimittäin sanon tämä siksi, että tutkimukset ovat osoittaneet, että tätä päätöslauselmaa ei noudateta vielä. Sitä ei panna täysipainoisesti toimintaan. Thank you. Uh, I would like to thank all our Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujiamme ja kollegoitamme, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ja muutama kommentti sitten seurantatyöstä. Nyt on jo mainittu, että syyskuussa on kulunut kymmenen vuotta turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta. 13.25 tai siis sen hyväksymisestä. Lisäksi mainittiin se, että on määrätty tutkimus, joka koskee EU-politiikan täytäntöönpanoa seurauksena 13.25 päätöslauselmasta ja EUn ihmisoikeus nuoret, jotka koskevat naisia sotilaissa konflikteissa, joten meillä on mahdollisuus palata tähän asiaan silloin, kun tuo tutkimus esitetään syyskuussa. Toiseksi rahoitusvoimavaramme ja vakausvälineemme meillä olemme olleet mukana tässä työssä ja olemme saaneet tämän kattavan tuloksen aikaiseksi, jonka monet ovat mainitteet. Yhdessä tausta-asiakirjassa Etätepen missioissa Kongossa huomautetaan, että mitään budjettikohtaa ei ole, joka koskisi sukupuolinäkökohtaa tai sellaisia toimia, jotka kohdistuvat paikallisen väestöön. Kaikki sukupuoleen liittyvät erityistoimet vaativat lisävaroja EU-jäsenvaltioita. Asia voitaisiin ottaa esille niissä keskusteluissa, joita käydään vakausvälineestä. Siitä syystä on tärkeää, että aliavaliokuntamme jäsen on tuossa työryhmässä mukana. Ja ehkäpä tämä on se asia, joka meidän pitäisi ottaa huomioon. Kolmanneksi, kun tarkastellaan tätä Kongon tasavallan erityistilannetta, niin tämän asian täytyy olla ehdottomasti etusijalla hyvin selkeästi näiden strategia-asiakirjojen nojalla, joista tällä hetkellä keskustellaan. Ja meidän tulisi myös ottaa huomioon se, että Kongossa pidetään tänä vuonna vaalit. Ja todennäköisesti palaamme tähän tilanteeseen hieman myöhemmin tänä vuonna. Eli siinäpä se tästä kohdin. Ja nyt sitten siirrymme käsittelemään seuraavaa kohtaa, joka koskee EU-politiikkaa, joka toimii ihmisoikeuspuolustajien eduksi. Esittelijämme on alivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala. Päävaliokuntana ulkoasianvaliokunta. Ja tänään pohdimme tätä mietintöluonnosta. Joten annan edustaja Hautalalle puheenvuoron. Um, the text that you have uh, in front of you, and I hope that you have found the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olette varmaankin saaneet eri kieliversiot tästä asiasta. Tämä teksti on miltei sama kuin se, mikä työasiakirjana esiteltiin kokouksessa, luulisin, että tuolla tammikuussa. Mutta nyt tulisi tarkastella konkreettisia ehdotuksia, jotka on sisällytetty tähän mietintöön. Haluaisin kiittää siitä työstä, jonka monet kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat tehneet ja eurooppalaiset toimielimet ilahtuneena olen saanut huomioida, että Espanjan puheenjohtajavaltio on erityisesti ottanut tämän asian tehtäväkseen ja painottanut kysymyksen tärkeyttä. Komissio myöskin haluaa työskennellä läheisemmässä yhteistyössä parlamentin kanssa tässä suhteessa, joten toivottavasti ehdotuksemme tässä mietinnössä nyt jo ovat saaneet riittävästi tukea osakseen, jotta ne voidaan sitten hyväksyä ja täytäntöönpanna. Mutta tietysti tässä on kyseessä vasta luonnos ja meillä on vielä aikaa pohtia näitä asioita ja tuottaa uusia ajatuksia. No ensimmäinen osa näistä ehdotuksista koskee Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja huomioitte, että jotkut ehdotuksista on kohdistettu suoraan korkean edustajan niin, että korkea edustaja työssään ottaisi huomioon myös ihmisoikeuspuolustajien työn useallakin eri tavalla. Esimerkiksi hänen tulisi varmistaa se, että näitä suojelutoimenpiteitä todella täytäntöön pannaan ja hän valvoisi sitä myös paikallisella tasolla ja että ottaisiin huomioon ne suuntaviivat, joita EU on hyväksynyt, jotta ne täytäntöönpantaisiin täysin. Sillä minun mielestäni meillä on tässä kyseessä kyllä täytäntöönpanon puutetta. Meillä on paljon sitovia suunnitelmia, mutta valitettavasti niitä ei todella täytäntöönpanna vielä. Eli siitä syystä tällä on merkityksensä. Lisäksi olemme huomauttaneet siitä, että Euroopan unionin ulkotoimen yksikön pitäisi kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksien puolustamiseen. Kohta seitsemän. Siinä kannatetaan Espanjan puheenjohtajavaltion ehdotusta siitä, että nimitetään paikallinen edustaja ihmisoikeuspisteisiin. se on erittäin tärkeä päätös. Toiseksi me tarvitsemme johdonmukaisempaa ja järjestelmällisempää ihmisoikeuspolitiikan lähestymistapaa EU:ssa. Esimerkiksi meillä on ehdotuksia siitä, millä tavalla voidaan pitää säännöllisiä kokouksia, joiden avulla puoletaan ihmisoikeuskysymyksiä, mikä voisi olla erittäin hyvä tapa lisätä diplomaattien tietoisuutta tästä tarpeesta ja velvollisuudesta suhteessa ihmisoikeuskysymysten puolustajiin. Ja näin voidaan vastata näihin tarpeisiin. Sukupuolinäkökulmaa painotetaan, kuten tiedämme, naispuoliset ihmisoikeuksien puoltajat hyvin usein joutuvat monenkin vaaraan tässä tärkeässä työssään. Ja näin ollen meidän täytyy tehdä myöskin ihmisoikeusvuoropuhelusta tehokkaampaa. Ja tässä suhteessa meillä onkin paljon tehtävää. Meillä on myös paljon tehtävää, kun pyrimme siihen, että ihmisoikeusvuoropuhelu täytäntöönpannaan otetaan huomioon erilaisissa huippukokouksissa, korkean tason neuvotteluissa EUn ja kolmansien maiden välillä. Olemme painottaneet myös tarvetta siihen, että riippumattomat kansallisyhteiskuntajärjestöt ovat mukana näissä ihmisoikeusvuoropuheluissa ja että meidän täytyy yhä enemmän ottaa esille yksittäisiä ihmisoikeusrikkomuksia – ja ihmisoikeusaktivistien vainoamisia. Yksi erityinen ajatus on tullut esille kappaleessa 17, jossa todetaan, että yksittäisten nimien luettelointi parantaisi EU-toimien tehokkuutta ja kiinnittäisi myös suuren yleisön huomioon näihin kysymyksiin. Minusta se on tärkeää ja olen täysin tietoinen, kun tämän ehdotuksen tein, että joskus tilanne voi olla ongelmallinen, mutta on monia tapauksia, joissa nimenomaan julkisuus on se, mitä tarvitaan. Joskus täytyy olla äh, hienovaraisempi ja pohtia sitä, mitä vaaroja julkisuus saattaa tuoda mukanaan tälle ihmisoikeusaktivistille itselleen. Ja näin toivottavasti jatkamme voimakkaasti ihmisoikeuksien puolustamista, ihmisoikeusaktivistien puolustamista oman välineemme puitteissa tarjoamalla suoraa tukea. Eli kolmas ehdotuskategoria liittyy läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Tässä viittaa niihin ihmisoikeusvuoropuheluihin, joita voisi olla hyvä julkaista, tai siis näiden yksittäisten tapausten nimien julkaisemista. Meidän täytyy siis kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että joskus tämän tyyppinen Euroopan unionin toiminnan näkyvyys, jonka avulla voidaan puolustaa ihmisoikeusaktivisteja, voi toimia erittäin hyvänä suojelutoimenpiteenä. Ja tässä meillä jälleen kerran verrataan siihen, että korkean edustajan täytyy järjestelmällisesti tavata ihmisoikeusaktivisteja, kun hän on virallisella matkalla kolmansissa maissa – ja toivottavasti kaikki voimme tätä pyyntöä tukea yhdessä, sillä ymmärrän täysin, että korkean edustajan tehtäviä vielä tässä muokataan ja olisi tärkeää, että meidän tulisi ihan alusta lähtien olettaa saavamme aikaiseksi järjestelmällistä äh, valvontaa ja ihmisoikeusaktivistien huomioon ottamista matkojen aikana. Mainitsimme myös Saharovin palkinnon verkoston, jonka parlamentti käynnisti vuonna 2008. Tässäkin on mahdollisuus, joka avulla voidaan ehkä suojata paremmin ihmisoikeusaktivisteja. Viimeinen luokka sitten kappaleessa 23 eteenpäin käsittelee mahdollisuutta saada aikaiseksi koordinoidumpi ja päämäärätietoisempi toiminta. Lisäksi vaaditaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kuten myös mainittiin, tällainen käsikirjan luonnos, joka koskee viisumihakemusten käsittelyä ja niiden ja jo myönnettyjen viisumien muokkausten, joka edesauttaisi näiden ihmisten mahdollisuuksia lähteä maastaan ja saada suojaa. Lisäksi kokous jäsenvaltioiden edustajien kanssa olisi tärkeää, että voitaisiin käsitellä mahdollisuuksia parantaa viisumimenettelyitä ihmisoikeusaktivisteille. Tätä ei löydy siis tästä tekstistä. 26. Siinä Kiitämme Tsekin puheenjohtajavaltiota sen tekemästä aloitteesta aikoinaan, joka koskee tällaisia suoja kaupunkeja. Ja tiedän, että monia hankkeita tässä suhteessa on, eli kaupungit, jotka ottavat vastaan ja suojelevat äh, väliaikaisesti ihmisoikeusaktivisteja, tarjoavat näille mahdollisuuden tehdä työtä ja antavat näille perustoimeentulon. Eli mietinnön laadinnan aikana voimme ehkä löytää erilaisia aloitteita, joiden avulla voidaan sitten edesauttaa tilannetta ja suunnata sitä kohti näitä ajatuksia, joita Tsekin puheenjohtajavaltio on esittänyt. Aika mielenkiintoista oli se, että kuulu, kuulumistilaisuudessamme tammikuussa nähtiin, että yksi päätekijöistä ei ollut tietoinen tästä Tsekin aloitteesta. Joten Kyllä minusta meidän kannattaa koordinoida ja tuoda ihmisiä yhteen, jotta voidaan saada parempia tuloksia aikaiseksi. Lopuksi haluaisin painottaa tässä mietinnön osassa tarvetta siihen, että tarvitaan lisäyhteistyötä eri eurooppalaisten järjestöjen välillä, myös kansainvälisellä tasolla. Sillä ei pelkästään Euroopan unioni käsittele aktivistien suojelua, vaan myös luonnollisestikin Euroopan neuvosto, YK ja hyvin monet menestykselliset kansalaisjärjestöaloitteet. Tässä siis pääkohdat. En aio nyt käydä kaikkia yksityiskohtaista läpi, mutta jään odottelemaan mielelläni varjoesittelijöiden kommentteja. Täällä esimerkiksi yksi on puhutaan puheenvuoroa. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjoesittelijät poliittisten ryhmien puolesta ovat Tokes, hän ei ole paikalla, Brody, hänkään ei ole paikalla, mutta hän oli kyllä kokouksen alussa ja hän lähti sitten. Ja sitten Shake liberaaleista. Eli ilmoittakaa, jos haluatte sanoa jotain. Mutta ennen sitä haluaisin toivottaa tervetulleeksi ihmisoikeusaktivistien valtuuskunnan Euromedistä. Se on Euromedin ihmisoikeusverkoston sisarjärjestö. Täällä on kaksi edustajaa paikalla. Drizel Yazami, Euromedin ihmisoikeussäätiön puheenjohtaja ja sitten kansainvälisen ihmisoikeusliigan pääsihteeri. Ja sitten Kamaris, joka edustaa Euromedia, Euromed-verkostoa. Eli jos haluatte käyttää nyt puheenvuoron, niin saatte näin tehdä. Olkaa hyvä. Mr. Kamaris. Kamaris, olkaa hyvä. Ää, äh, Gris. Gris Eliasami. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente, madame la, présidente, madame la Kiitos äh, puheenjohtaja, edustajat. Äh, kiitokset äh, siitä, että saan esittää tänään mietinnön esittelyn yhteydessä puheenvuoron. Tämä on varsin strateginen ja, ja sopiva hetke osoittuva, ajoittuva mietintö nimenomaan Lissabonin sopimuksen voimaastumisen jälkeen. Haluan myöskin äh, kiittää sitä laadukkuudesta, jolla äh, mietintö on äh, laadittu. Itse olen ihmisoikeusosaston johtaja ja se on nimenomaan perustettu Euratomin aikoina ja nyt se on rahoitusta antava, ainoastaan pelkästään siis rahoitussektoriin perustuva säätiö, itsenäinen järjestö. Me rahoitamme niitä tahoja, jotka eivät voi muualta virallista rahoitusta saada, tai sitten henkilöitä, jotka käsittelevät arkoja aiheita, joten me rahoitamme ihmisoikeustoimintaa. Meidän säätiömme perustuu siis siihen, että hallintoneuvosto koostuu ihmisoikeusaktivisteista, joita on täällä läsnä. He ovat olleet jo parikymmentäviisi vuotta tällä saralla. Esimerkiksi herra Magali on johtanut lähi ja Afrikka-deskiä pitkään ja hän on myös ollut mukana Human Rights Watchissa ja nyt hän vastaa geopoliittisista kysymyksistä. Me pyrimme eh, toimimaan mahdollisimman nopeasti ja toimimme luonnollisesti myöskin luottamuksellisesti rahoittajan kanssa yhteistyössä ja pyrimme sitä kautta vahvistamaan kumppanoittemme eh, toimintaa. Meillä on neljä painopistemaata, Algeria, Tunisia, Egypti ja Syyria ja tällä hetkellä ne kaikki – ovat maita, joihin Rova Aston pikapuolin lähtee tutustumaan. Me toimimme myöskin noin 200 ihmisoikeusaktivistin ja järjestön kanssa ja rahoitamme heidän toimintensa yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Meillä on sopimukset ja luonnollisesti myöskin äsken mainittujen maiden edustajat ja järjestöt ovat saaneet meiltä rahoitusta. Olemme valvottaneet toimintaamme ja antaneet siitä tietoa erityisesti kansalaisjärjestöjen kautta. Me olemme myöskin pyrkineet rahoittamaan esimerkiksi lääke, lääkehoitoa ja tämän tyyppisiä kiireellisiä hankkeita – Me olemme varsin hyvin edustettuina, koska esimerkiksi kymmenisen päivää sitten Tunisissa oli vaikea tilanne, piiritystilanne ja ainoastaan meidän toimistoihin voitiin taata pääsy. Tämä oli ainoastaan esimerkki. Kiitoksia. Sitten seuraava Kiitoksia yhdyn tietysti ystäväni Retiljamin sanoihin ja osaltani haluaisin ottaa myönteisesti kantaa tähän raporttiin. On erittäin tärkeää, me unohda niitä ongelmia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden politiikkaan. Nämä eivät ole mitään helppoja asioita. Äskettäin Tunisiassa oli ihmisoikeuskokous EUn ja Tunisian välillä. Ja tämä on ikävä totuus, mutta ihmisoikeusaktivistit ja kansalaisyhteiskunnan edustajat eivät ole missään kontaktissa, eivätkä pysty ottamaan kontaktia. Ja puheenjohtajavaltio Espanja on jättänyt heidät aivan huomiotta. Madridissa meidät otettiin lämpimästi vastaan, mutta teidän toimintanne on kuitenkin erittäin tärkeää tässä mielessä. No, puhun nyt hyvin lyhyesti muutamasta kohdasta. Ensinnäkin, no raportissa käy ilmi, mutta tätä täytyy vielä korostaa enemmän. Eli kokoontumisen järjestämisvapaus on erittäin tärkeä ja se on tällä alueella hyvin suuri ongelma ja erityisesti tässä alueella, josta puhuin. Ja tulevaisuudessa meidän pitää erityisesti ja jatkuvasti ottaa ihmisoikeuskysymykset mukaan ja vähemmistöjen kysymykset, kokoontumisvapaus lainsäädännössä ja myöskin käytännössä. No, tästä on tehty muutama huomio, ne olivat erittäin hyviä, mutta korostan kuitenkin vielä sitä, että Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä siellä on yhä enemmän järjestöjä, jotka haluaisivat käydä vuoropuhelua ja järjestävät kokoontumisia, mutta ne ovat vale kansalaisjärjestöjä, jotka väittävät edustavansa kansalaisia, mutta me teemme kyllä eron kansalaisyhteiskunnan ja tällaisten kansalaisjärjestöjen välille, joiden takana oikeasti onkin valtio. No sitten perheitä on uhattu. Tätäkin pitää korostaa yhä enemmän. Sitten on ongelmia niiden aktivistien osalta, jotka yrittävät järjestäytyä ja kokoontua – No sitten yksi tärkeä kysymys, mutta hiukan pinnallisemmin. Myöskin oikeus saada varoja vastaan. YK on ollut hyvin selkeä näissä kysymyksissä. Ja meillä on suuria ongelmia Tunisassa, Egyptissä, Algeriassa esimerkiksi. Ja äskettäin kymmenen päivää sitten Tunisiassa eräs järjestö ei saanut varoja, joita säätiö oli lähettänyt sille tavoitteeseen yksi eli järjestön tukeminen EUn taholta. Sitten toinen kohta DDH on liittyen eurooppalaiset aloitteet. No mielestäni meidän pitää antaa enemmän suoraa tukea ongelmissa oleville aktivisteille näissä puitteissa ja meidän pitää myöskin auttaa näitä riippumattomia kansallisyhteiskunnan järjestöjä toimimaan. No olen jo melkein lopussa, mutta haluaisin vielä kiinnittää huomionne siihen, ja te olette tätä käsitelleet, mutta tämä on tärkeä, kiireellisiin toimiin, ja, jotka liittyvät suojelun, hoitoon ja turvapaikkakysymyksiin. Erityisesti kohdassa I, kohdissa 2 ja 3, jotka liittyvät kiireellisiin toimiin, ja siinä puhutaan johdonmukaisesta strategiasta, jolla suojellaan kansalaisia systemaattisesti. Ja sitten kohdassa G, jossa puhutaan naispuolisista ihmisoikeusaktivisteista. No, meidän täytyy korostaa avoimuutta ja myöskin meidän täytyy korostaa kohtia 25-26, jotka liittyvät kiireellisiin viisumeihin, turvapaikkakysymyksiin ja sitten 29, 30, 31, jotka liittyvät tällaiseen kiinnepisteeseen, johon aktivistit voivat ottaa yhteyttä, ja sitten hälytysjärjestelmä ja tietokantakysymys. Haluaisimme vähän enemmän selityksiä ja takeita täytäntöönpanosta, erityisesti kun ajatellaan luottamuksellisia kysymyksiä. Tässä on paljon menettelyitä ja hankkeita, joita me tietysti tuemme voimakkaasti ja toivottavasti niitä pannaan tehokkaasti täytäntöön mahdollisimman pikaisesti, systemaattisesti. Ja me toivomme pystyvämme vaikuttamaan näihin kysymyksiin ja erityisesti, jotta voimme puuttua tähän täytäntöönpanon vajeeseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vielä kaksi puhujaa. Ensimmäinen Maria Schake, joka on varjoesittelijä liberaalien ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös vieraita näistä selvennyksistä. Haluaisin kiittää teitä hyvästä mietintöluonnoksesta, joka mielestäni on kattava. Olen ilahtunut kommenteista, jotka koskevat eh, tietoisuuden lisäämistä se on tärkeää silloin, kun tehdään luetteloita. Jotkut lisäelementit, joita kannattaisi tarkastella, liittyvät siihen, millä tavalla ihmisoikeusohjelmat ja aktivistit ja näiden suojelu äh, sisällytetään ulkosuhdepalveluun. Ja mielestäni tarvitaan kattavaa ja integroitua lähestymistapaa, koska ihmisoikeus kysymykset ovat esillä myös silloin, kun puhutaan rauhan turvaamisesta ja muista ulkopolitiikan näkökohdista. Eli täytyy tarkastella sitä, millä tavalla se voidaan integroida eri ohjelmien eri osioihin. Uusi näkökohta, joka on yhä tärkeämmässä asemassa, kun puhutaan ulkopolitiikasta ja ihmisoikeuksista, on tämä online-ulottuvuus. Siihen viitataan jonkun verran, mikä on hyvä asia mutta meillä ei ole täysin kehiteltyjä välineitä suinkaan tässä suhteessa ulkopolitiikassa, kun puhutaan esimerkiksi ähm, ilmaisuvapaudesta internetissä. Sitä täytyisi käsitellä mahdollisesti myös uuden komissiosainen kanssa, joka käsittelee Euroopan äh, digitaaliohjelmaa. Lisäksi kun tarkastellaan sitä, miten merkittävä tämä asia on, voidaan tarkastella, missä asemassa uusi teknologia ja internet ovat, kun viedään eteenpäin ihmisoikeustietoa, rikotaan tabuja, jotka koskevat naisia. Eli näitä asioita täytyy todella tutkia ja täytyy lisätä tietoisuutta toimielimissä me täällä Euroopassakin. Lisäksi uskottavuuskäsite. Kun haluamme puhua suhteessa muuhun maailmaan, niin millä tavalla se sitten liittyy siihen, miten ihmisoikeuskysymykset on hoidettu täällä Euroopassa. Ja kun keskustelu on käyty siitä, niin onko meillä tähän riittävästi välineitä ja millä tavalla tämä yhteys luodaan sisäisten EU- ihmisoikeusstandardien välillä ja sen suhteen, miten puhumme sitten ulkomaailman päin. Tänä aamuna Käsittelemme myös ohjelmaa, joka koskee kauppaa ja ihmisoikeuksia. Siitä oli hyötyä mm, ajatusta herättämisessä, sillä tietysti kauppaakin voidaan hyödyntää välineenä, porkkanana tai keppinä. Iranin esimerkki ehkä äskettäisestä esimerkistä parhaana. Ja olisin kiinnostunut siitä, onko mahdollista tehdä elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä, kun pyritään edistämään ihmisoikeusvuoropuhelua ja tehdä siitä säännöllistä sillä uskoakseni joskus nämä näkemysten vaihdot eivät ole suinkaan säännöllisiä ja paljon voidaan tehdä toinen toisemme auttamiseksi. Jäsenvaltiosta puhuttaessa varmaankin olemme kaikki tietoisia siitä, että valvotaan yhä enemmän kehitysavun tehokkuutta ja muita ulkopolitiikan ohjelmia, joten tässä suhteessa vertailukohdat ovat tärkeitä. Lisäksi Toinen kysymys, joka liittyy jäsenvaltioihin, olen kovin kiitollinen siitä, koskee viisumi, äh, viisumien myöntämistä ihmisoikeusaktivisteille. Olen ollut mukana Alankomaissa äh, käsittelemässä tätä kysymystä, joka on siis meilläkin hyvin tärkeä. Se liittyy myös siihen, millä tavalla itse asiassa voimme auttaa jäsenvaltioita tai muistuttaa niitä niiden sitoumuksista ja koordinoida näitä Minusta on kiinnostavaa nähdä, minkälaisia välineitä meillä on käytössä tässä suhteessa, että ihmisoikeusaktivistien puolustaminen ei ole mukava asia, josta vain puhutaan, vaan että tehdään ihan konkreettisia toimiakin jäsenvaltiossa äh, kotimaan tasolla. Tätä asiaa tulisi siis viedä eteenpäin. Tässä suhteessa meidän täytyy siis tarkastella johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden välillä ja täydentävyyttä, koska kulttuurieroja myös on olemassa. Ja eri jäsenvaltiot saattavat kyetä keskittymään eri aiheisiin, myös kun tarkastellaan kansallisia ongelmakohtia ihmisoikeuskysymyksissä, joten tässä suhteessa johdonmukaisuuden ja täydentävyyden tulisi olla tärkeässä asemassa. Ja sitten meidän tulisi ehkä katsoa myös transatlanttista vuoropuhelua ja keskustelua siitä, millä tavalla käsittelemme ihmisoikeuskysymyksiä. Siinä oikeastaan kaikki tällä kertaa ja Minusta on mukava työskennellä teidän kanssanne ja muiden kanssa, jotta tästä mietinnöstä tulee vieläkin parempi. Kiitoksia. Sitten Christian Preda. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt aluksi... Niin, toimiko tulkkaus? Niin, aluksi haluaisin puuttua Tokashin pyyntöön, joka on EPPn esittelijä, joka nyt ikävä kyllä ei päässyt tänään paikalle. Ja sitten voin puhua ihan omissa nimissäni. Tokes pyysi, että esittelisin teille seuraavat ajatukset. Ensinnäkin hän haluaisi onnitella Hautalaa mietinnöstä. Ja hän myöskin katsoo, että on pidettävä alivaliokunnan päätöstä hyvänä sitä, että laaditaan tällainen mietintö, koska ihmisoikeudet ovat perusarvo Euroopan unionissa. Samalla Tokes muistuttaa siitä, että ihmisoikeusaktivistit ovat keskeisiä toimijoita, jotta voidaan edistää muutoksia näissä alkuperämaissa – ja tästä seurauksena on se, että demokraattisten maiden on puolustettava heitä ja suojeltava heitä. Lisäksi kollegani on tehnyt muutaman ehdotuksen liittyen tähän itse mietintöön. Ensinnäkin suhde Euroopan unionin ja tämä ihmisoikeuskitti joka laadittiin, jota tarkasteltiin vuonna 2008. Ja Tokes katsoo, että tässä mielessä mietinnöstä pitäisi selkeämmin käydä ilmi, mitä tämä opas vuoden 2008 versiossa oikeastaan pitää sisällään. Tokes katsoo, että olemassa olevia välineitä ei pidä aliarvioida, vaan niitä pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Toinen ehdotus. Noin 16 miljoonaa euroa on myönnetty vuonna 2007 vuodesta 2010, jotta voidaan suojella ihmisoikeusaktivisteja eurooppalaisen ihmisoikeusvälineen puitteissa. Ja tämä on selkeä viesti siitä, että Euroopan unionissa – tämä kysymys otetaan hyvin vakavasti. Tokes myöskin katsoo, että kansalaisjärjestöt, jotka saavat näitä varoja, kyseessä on oltava järjestöt, joilla on kokemusta tältä alalta. Ja se on erittäin keskeinen tekijä, jotta todellakin voidaan luoda toimivia hankkeita ja välineitä, joilla voidaan kunnolla suojella ihmisoikeusaktivisteja. Ja sitten Tokes vielä katsoo, että kuinka paljon kokouksia on diplomaattien ja näiden aktivistien välillä EUn jäsenvaltioissa. No, näiden kokoustumisten määrää on kasvatettava. Ja meidän pitää useammin olla yhteydessä. Se on aivan keskeistä, jotta voimme toimia myönteisellä tavalla ja tukea heitä EUn puolesta. Eli tässä siis ne kohdat, joista Tokes pyysi minun puhuvan hänen nimissään. No sitten, jos sallitte, halusin vielä omissa nimissäni tehdä yhden ehdotuksen. Ensinnäkin, tämä mietintö on erittäin laadukas, tämä Hautalan laatima teksti, mutta kohdassa 5, 2 tai 25 voitaisiin puhua siitä, että EUn uudet valtuuskunnat kolmansissa maissa suosittelisivat jäsenvaltioille, että myönnettäisiin hätäviisumeita. Kohdassa 25 puhutaan siitä, että pitäisi koordinoida toimintaa jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan luoda politiikkaa tähän suuntaan liittyen viisumeihin kiireellisissä tapauksissa. Mielestäni tällainen mekanismi toimii oikein hyvin, mutta kuitenkin meidän pitäisi erikseen suositella sitä, että tällainen järjestelmä otettaisiin käyttöön myöskin kiireellisten viisumien myöntämisten osalta. Eli meidän tulee tukea näitä valtuuskuntia. Meidän ei pidä antaa jokaisen jäsenvaltion toimia oman halunsa mukaan, koska silloin kaikki jäsenvaltiot odottavat, että toiset jäsenvaltiot toimivat ja tekevät näissä asioissa jotain. Kiitos. Thank you, Mr. Preda. Kiitoksia. Sitten Zemkia. Bardzo chciałem podziękować. Zacznę od tego, że przyłączam się do... Kiitoksia. Haluaisin toivottaa ensin kaikille onnea. Tämä on erittäin laadukas mietintö ja nyt en puhu näistä yleisistä asioista, vaan keskityn ainoastaan kahteen tärkeään kohtaan – joita tulee tarkastella käytännönläheisesti. Tänään puhutaan nyt avusta, jota annetaan ihmisoikeusaktivisteille, ja tämä ei ole poliittisesti ainoastaan vastuumme, vaan myöskin moraalisesti meidän vastuumme. Meidän täytyy muistaa näitä ihmisiä ja meidän täytyy aina auttaa heitä, kun voimme. Tässä on nyt kaksi alaa, jolla voitaisiin edistyä. Ensinnäkin ongelma EU:ssa on se, että aina puolen vuoden välein puheenjohtajavaltio vaihtuu. Olemme katsoneet tätä jo vuosikausia, ja nämä yksittäiset valtiot, jotka ovat puheenjohtajia puolen vuoden ajan, siellä tarkastellaan näitä kysymyksiä aina eri tavalla kussakin valtiossa. No nyt tilanne on aika hyvä, koska Espanja tällä kaudella aikoo edistää näitä asioita huomattavasti, mutta Ehdottaisin kuitenkin, että korostaisimme tämän työn jatkuvuutta kuitenkin enemmän. On hyvä, että meillä on tämä mekanismi olemassa tällä hetkellä ja että se on pakollinen. Nämä kolme peräkkäistä puheenjohtajavaltiota ovat tiivissä yhteistyössä ja meillähän on 18, 18 kuukautta aina tälle troikalle aikaa. Ja pyytäisin, että ihmisoikeusaktivistien suojelu – ja ihmisoikeuksien suojelu ylipäänsä ei jäisi niiden kontolle, jotka hoitavat puheenjohtajalta puolen vuoden, koska meidän täytyy aina pitää nämä kysymykset mielessä. Tällä hetkellä Euroopan unionissa olemme nyt erityisellä, erityisessä hetkessä. EU on levinnyt moniin maihin ja 10-20 kuukauden aikana me levitämme eurooppalaista diplomatiaa. Ja en nyt oikein tiedä, pitäisikö meidän korostaa toimintaa tällä alalla kaikissa valtioissa. Meidän pitää luoda yksiköitä, joissa suojellaan ihmisoikeuksia ja joiden avulla ihmisoikeusaktivit voi toimia jos tämä tilaisuus nyt jätetään käyttämättä, niin pelkään, että tähän ei enää koskaan voi palata myöhemmin. No, mistä... Kiitoksia. Seuraavaksi Görens. Merci, madame Kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla on neljä huomiota, josta ensimmäinen liittyy kohta kuusi. Ja nyt lähden jo itse asiaan ennen kuin onnittelin ollenkaan esittelijää loistavasta työstä. Tämän eh, mietinnön lukeminen on todella eh, varsin miellyttävää ihmisoikeusasioiden eh, esimerkkinä. Eli kohta kuusi nyt, siinä on ehkä lievä heikko kohta. Siinä puhutaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan roolista ja, ja siitä, että tämän asian kattavuutta on laajennettava, mutta luonnollisesti tässä on myöskin kyse siitä, että, että saadaan todisteet asiasta. Me odottelemme luonnollisesti nyt uutta ja tehokasta toimintaa ja johdonmukaista toimintaa Lissabonin sopimuksen puitteissa. Toivon mukaan näin tulee käymään. Tällä hetkellähän nyt on kyse vasta potentiaalisesta vaiheesta, eikä, eikä pidemmälle menevästä kysymyksestä. Sitten nämä turva- ja kaupungit eh, kohta. Äkkiseltä tämä on todella sympaattinen lähestymistapa, mutta sitten kun asia tarkastelee tarkemmin, vielä liittäisin tähän huomion. Ei pidä toimia niin, että ne kaupungit, jotka eivät tähän verkostoon kuulu, vapauttaisivat itsensä täysin vastuusta. Näille kaupungeille annetaan siis erityisvastuu nimenomaan kunkin maan ihmisoikeusaktivistien suojan takamiseksi, mutta myöskin muut kaupungit on velvollistettava, jos jollakin tavoin voidaan tähän kaupunki määritelmään lisätä tämä lisätä tämä kohta. Ja vielä kolmas, kolmas äh, seikka, joka liittyy siihen, että meidän pitää tunnustaa kolmansien maiden oikeus äh, ihmisoikeusaktivistit ja mitä tällä tarkoittaa. Esimerkiksi konfliktitilanteessa ihmisoikeusaktivistit, jotka rohkeasti tuovat äh, sanottavansa esiin, he joutuvat useimmiten ongelmiin omassa maassaan. Ei ole mitään kansainvälistä järjestöä verrata tähän. Kuitenkin kyse on loppujen lopuksi samantyyppisistä periaatteista, joita aktivisti ja, ja järjestö pitää esillä. Niin tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että järjestöjen on tunnustettava oikeusaktivistit ja tätä kautta saadaan heidän toiminnalle lisää vahvuutta, voimaa. Ajatellaan nyt vaikkapa jotain afrikkalaista maata ja joku ihmisoikeusaktivisti on joutunut ongelmiin siksi, että hän on riippumattomasti harjoittanut toimintansa. Jos kuitenkin kyse on maasta, jossa, jossa, joka kuuluu esimerkiksi Afrikan unioniin – ja joka toteuttaa, toim, joka perustaa toimintansa Afrikan unionin sääntöihin, silloin voidaan ajatella tällaista linkkiä. Tuskin kuka tätä vastustaa. Ja sitten vielä neljäs kohta, joka on pikemminkin yleisluontoinen huomio, ja se liittyy Euroopan unionin Joku vuosi sitten sitten Hollannin ulkoministeri käynnisti aloitteen, joka perustui siihen, että esityslistalle otettaisiin Kiinan ihmisoikeuskysymys ja, ja tämä olisi otettu myöskin yhdy, yhdistynyt YK turvallisuusneuvoston asialistalle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, mutta Euroopan unioni on oltava tämän asian suhteen todella tiukkana erilaisissa sopimuksissa ja virallisissa julkilausumissa tätä asiaa on pidettävä jatkuvasti yllä. Ja jos korkean tason edustajan merkitystä halutaan korostaa, niin hänen on nimenomaan puututtava asiaan. Jos haluamme johdonmukaista toimintaa. Meidän on peräänkuulutettava korkean tason edustajalta sitä. Tietysti jäsenmaatkin voivat omalta taso, taholtaan panostaa asiaan. Nämä voivat vaikuttaa vähän arkipäiväisiltä ja yksinkertaisilta asioilta, mutta joskus jopa sellaisetkin voivat vielä parantaa tilan, tilannetta. Ja yksi hyvistä asioista ideoista, joka voi tästä syntyä, on se, että voisimme kutsua korkean edustajan tänne meidän vieraaksemme, jotta voisimme käydä vuoropuhelua hänen ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Now... Kiitoksia. Ja sitten vielä komission edustajat. Kapellaani on nimi, joka minulla on täällä paperissa. Olkaa hyvä. Minä puhun tässä nyt kollegani puolesta. And if I may, I don't, my colleague from the Spanish presidency, of course, can. Uh, the only thing I want... Niin, puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin painottaa sitä, miten tärkeä asia on kyseessä. Ja jatkaa siitä, mitä Görens juuri totesi jäsenvaltioiden solidaarisuuden ilmaus oli juuri se, että ihmisoikeusaktivistien puolustamiseksi pitää olla hyvin konkreettiset suuntaviivat, ne ovat käytännönläheiset, ne osoittavat, että me käsittelemme yksittäisiä tapauksia, joista jokainen on hyvin erilainen. Minusta me ehdottomasti tuemme edustaja Hautalan päätavoitteita. Täytyy painottaa sitä, että asioita on tehty ja meidän täytyy rakentaa tuleva toiminta niille. Yksi tällainen asia on se, että meillä on jo 60 maata, joiden suhteen meillä on paikallistrategiat. Ja Espanjan puheenjohtajavaltio voi tietysti palata sitten kertomaan siitä, mitä nyt on tehty, kun on pyritty päivittämään näitä strategioita ja varmistamaan se, että meillä on täysi kattavuus niissä maissa, joita käsittelemme ihmisoikeussuuntaviivojen puitteissa. Espanjan puheenjohtajavaltio on myös pyytänyt, että diplomaattiedustustot keskittyvät tähän ihmisoikeuskysymykseen yhden yhteyspisteen avulla, mikä helpottaa kaikkien elämää. Eurooppalainen ihmisoikeus- ja demokratian väline on mainittu. Meillä on jo 11 kansalaisjärjestöä, joten kuten kollega totesi, jotka saavat hyötyä näistä 18, 18 miljoonasta eurosta joiden avulla auttaa niin ihmisoikeusaktivistia kautta maailman. Tähän mennessä olemme jo vahvistaneet ihmisoikeusaktivistia näkökohtia, siis politiikkaa, ja tarjonneet rahaa uudessa strategiassamme, joka esitellään parlamentille pian. Me kävimme jäsenvaltioiden kanssa tästä asiasta keskustelua joten painotamme nämä enemmän ihmisoikeusaktivista. Ja olemme pyrkineet myös lisäämään rahamäärää ähm, näiden suuntaviivojen täytäntöönpanossa lisäämään sitä 3 prosentista 4,5 prosenttiin, mikä on merkittävä lisäys ja tältä pohjalta sitten meillä on uusi ehdotus tämänhetkisen strategian puitteissa ennen kesää, joka käsittelee sitä, jos otetaan huomioon Euromed-säätiön ihmisoikeusnäkökohdat ja näin saamme paljon enemmän suoraa tukea ihmisoikeusaktivisteille. Meillä on myös sitten tietysti ensi vuonna myös toinen toiminta, jossa pyrimme pyytämään kansalaisjärjestöjä auttamaan meitä tämän muokatun strategian täytäntöönpanossa. Edustaja Lohweiler pääsi tapaamaan näitä kansalaisjärjestöjä. Meidän mielestämme kansalaisjärjestöjen parlamentin väliset tapaamiset ovat hyvin tärkeitä. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että johdonmukaisuuskysymys eri välineiden välillä, sisäinen ja ulkoinen, ja viisumijärjestely ja sen täytäntöönpano on erityisen tärkeä tässä yhteydessä. Ja uskoakseni parlamentti, EU ja LIBE ovat vedonneet siihen, että jäsenvaltiot ja komissio tekisivät parhaansa, jotta silloin kun tukea annetaan kansalaisjärjestöille, siihen, että viisumin myöntämistä helpotetaan. Tämä on edelleenkin asia, joka jäsenvaltiot jotkut tekevät helpostikin, toiset eivät. Kaikki liittyy koko viisumimyöntämisjärjestelyiden äh, järjestämiseen. Tämä on kuitenkin tietysti erittäin pitkä tieto siellä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten puheenjohtajavaltion edustaja. Onko teillä jotain huomautettavaa? Uh, niin, ihan lyhyesti haluaisin lisätä sitä valtaosa on jos tullut sanottua. Halusin vain lisätä muutaman asian siitä, mitä puheenjohtajavaltio Espanja tekee ihmisoikeusaktivistien suuntavivojen puitteissa. Ehkä vastaan tällä tavalla muutamiin kysymyksiin, joita on tullut nyt esille tässä keskustelussa. Nämä suuntaviivat ja toiminnat osoittavat, että suuntaviivojen avulla saamme jatkuvuutta ja voimme näin puuttua tähän jatkuvuuden puutteeseen, kun valtio vaihtuu niin usein. Puheenjohtajakaudellamme haluamme puhua asioista, joista on puhuttu näissä suuntaviivoissa. Olemme antaneet kaikille suurlähetystöille ohjeistusta siitä, että pitäisi päivittää 16 paikallista strategiaa ja laatia uusia siellä, missä niitä vielä ei ole olemassa. Olemme antaneet suurlähetystölle neuvoja keskittymään, kuten jo tuli esille, keskittymään näihin EUn valtuuskuntiin, joiden avulla voimme antaa näkyvyyttä ihmisoikeusaktivisteille. Ja kolmanneksi olemme antaneet ohjeistusta EUn val- edustustoille ja sulähetystöille, että pidettäisiin ainakin yksi tilaisuus ennen puheenjohtajakauden päättymistä, jossa koottaa sen yhteen suurlähetystöjen ja kaikkien ihmisoikeusaktivistien edustajia. Ja tällä tavalla voisimme juhlistaa tai pitää enemmän kokouksia ihmisoikeusaktivistien ja EUn edustustojen ja suurlähetystöjen edustajien välillä. Tällä tavalla voisimme antaa tukea diplomaateille, tutustua ihmisoikeusaktivisteihin ja pitää paremmin yhteyksiä heihin. Ja näin voisimme ottaa vastaan ehdotuksia heiltä. Ja myöskin todettiin, että Espanjan suurlähetystö ei saa ottanut vastaan Tunisiassa ihmisoikeusaktivisteja. Tämä oli ikävä kuulla. Mutta kuten sanoitte, Madridissa me otimme teidät lämpimästi vastaan. Ja Madridin edustaja oli alivaliokunnassa ja tiedän, että Tunisiassa työryhmä on jo perustettu tätä vuosittaista tapaamista varten, eli voimme luoda silloin vähän lähempiä yhteyksiä sinne suuntaan. Kiitos. Yes. Sure. Kiitoksia sitten vielä sieltä. Vielä Michel Samarille niin Tunisiassa tapahtuneista naisille suunnattomista varoista ja niiden keskeyttämisestä. Meillä on jo aikaisemminkin ollut ongelmia ihmisoikeusaloitteiden kanssa Tunisiassa, joten on tärkeää toimia hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ja kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Hautala, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin olen kovin kiitollinen kaikista esitetyistä kommentista. Ja näin, että mietintä tosiaan voi vielä parantaa, jotta siitä tulee konkreettisempi ja strategisempi. euromed säätien edustaja uskoakseni otti esille tärkeitä kohtia, useita sellaisia. Ensinnäkin me kaikki arvostamme sitä, mitä totesit, että kyseessä on strateginen hetki, jolloin voidaan ryhtyä vahvistamaan Euroopan unionin politiikkaa suhteessa ihmisoikeusaktivisteihin. Ja ymmärsin, että totesitte, että teidän alueellanne ihmisoikeusaktivisteilla ei ole pääsyä EU-tiloihin silloin, kun EU toimii tuolla alueella. Sitä tulisi ehdottomasti muuttaa. Mielestäni se on erittäin tärkeä asia tässä mietinnössä. Mukaan lukien se, että, että meidän tulisi olettaa, että korkeudustaja toimii. Mainitsitte vielä kokoontumisvapauteen liittyvät ongelmat teidän alueellanne. Kävin valko viime viikolla ja näin, että valko on yksi niistä maista, joissa nämä ovat todella ydinkysymyksiä. Ihmisoikeusjärjestöt, jopa kaikkein parhaimmat niistä, eivät saa rekisteröityä, jotta ne voisivat toimia laillisesti. Asia tulisi varmasti mainita erikseen. Eli kokoontumisvapaus on erityisen tärkeä asia. Perheenjäsenen uhkailu on erittäin vakava kysymys. Jatkuvasti saamme hälytyksiä eri maista, jossa ihmisoikeusaktivistit pelkäävät sitä, mitä heidän perheelleen tapahtuu. Kun he lähtevät maista, he eivät tiedä myös, mitä heidän perheelleen tapahtuu ja että perheenjäsenet saavat olla rauhassa ja turvassa. Kiitoksia edustaja Sharke. Mainitsitte ihmisoikeusrikkomukset, äh, jotka kohdistuvat ihmisoikeusaktivistiin mm-hmm. internetissä ja ilmaisunvapausrikkomukset. Tämä asia tulee ottaa esille muuten ihan erillisenä kysymyksenä. Ja minusta me olemmekin tekemässä tutkimusta käsittääkseni, jonka avulla siis tähän asiaan päästään pureutumaan. Kun mainitsitte yritykset ja kaupan, niin olen ollut tietysti tässä keskustelussa mukana, joka käsittelee Nokiaa. Tähän tiedätte, että minä tulen Nokia-maasta. Eli Nokian toiminta Iranin suhteen. Suomessa on keskusteltu aika paljon siitä, miten Nokia Siemens Networksin johtajisto on toiminut epäeettisesti. Jotkut ovat todenneet, että valvontajärjestelmät ovat muka jo Euroopan standardijärjestöjen vaatimuksia. Tähän minun täytyy perehtyä. Mutta on selvää, että yksikään, yhdenkään yrityksen pitäisi käsitellä tai olla tekemisissä sellaisen hallinnon kanssa, jota tiedetään rikkovan ihmisoikeuksia ja vainoavan ihmisoikeusaktivisteja. Ja tämä sopimus Nokia Siemens Networksin ja virallisen GSM-operaattorin välillä, Iran Telekomin välillä, on todella aiheuttanut konkreettisia ihmisoikeusrikkomuksia, pidätystä, kidutusta, jopa aktivistien murhia. Eli jos jotenkin voitaisiin käsitellä tätä kysymystä, niin näin tulisi tehdä hyvin lyhyesti. Mutta uskoakseni asiaan tulee kiinnittää paljonkin huomiota. Niin, edustaja Preda, haluan kiittää teitä. Tehän henkilökohtaisissa ne painotitte sitä, miten tarvitsemme sitä, että EU-valtuuskuntien tulee suositella tällaisia kirjallisia viisumeita myönnettäväksi ihmisoikeusaktivisteille. Ja tässä on todellakin kyseessä asia, jossa tulisi tarkastella sitä, että onko jotain yhteyksiä niiden valtuuskuntien välillä, joiden tulee olla tietoisia ihmisoikeustilanteista tuossa maassa. Ja kiitän kaikista näistä kommenteista, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Ja on totta, että vaikka tällaiset nyt onkin, ovatkin olemassa, niin jäsenvaltiot käsittelevät tämän tyyppisiä kysymyksiä hyvin eri tavoin. Ja meillä tulisi olla siis yhteinen linja tässä suhteessa. monia eri kommentteja. Görens ja tämä suojakaupunkijärjestelmä. Kyseessä on ikään kuin tällainen optin järjestelmä. Kyseessä ei ole pelkästään yksi paikka, vaan useita. Ajatuksena on se, että kaupungit voivat olla mukana, eikä meidän tulisi mitenkään olla sitä mieltä, että pelkästään näillä suojakaupungeilla on velvollisuudet ihmisoikeuskysymyksissä täytettävänä, vaan muillakin on se. Eli ehkäpä voimme sitten varjoesitelijöiden kanssa yhdessä työstää tätä mietintöä, jotta siitä tulee parempi ja esitellä teille lopullisen version. Ja pohtikaa sitten mielellään näitä tarkistuksen avulla, tekstejä voidaan parantaa. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Very much. I, I Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia puhujia, jotka olivat mukana tässä keskustelussa. Sitten kollegoille muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 16. maaliskuuta puolelta päivän. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Kysymykset komissiolle. Meillä on kaksi kysymystä. Ensin Barbara Lohbiler liittyen Argentiinaan. Ja komission edustaja voi vastata kysymykseen. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Um, I would like to thank the... Kiitoksia. Haluaisin kiittää parlamentin jäsentä, koska se liittyy hyvin tärkeään kysymykseen. Komissio on seurannut tätä prosessia hyvin tarkkaavaisesti viime vuosina ja tietysti jatkaa näin. EU käy Argentiinan kanssa ihmisoikeusdialogia ja tästä asiasta puhuttiin Argentiinan oikeusministerin kanssa, mutta tästä keskusteltiin myöskin argentiinalaisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja myöskin toimittajien, akateemikkojen kanssa. Ja tästä puhutaan tietysti myöskin EUn tasolla panemme merkille huomen, huolenaiheet, jotka parlamentin jäsenet tuonut esille, mutta me kuitenkin katsomme, että tilanne on myönteinen. Argentiina ei ole ainoa maa, jossa Latinalaisessa Amerikassa oli sotilashallitus, mutta se on kuitenkin aktiivisempia ihmisoikeus rikkomuksiin syyllistyneiden oikeuteen toimittamisessa. Oikeudenkäynti on käynnissä ja kun armahduslait hyväksyttiin korkeimmassa oikeudessa, yli tuhat henkilöä julistettiin epäilyksi ja hyvin monen, monta vastaan nostettiin kanteita. Yli 300 kannetta on tällä hetkellä käynnissä. Nämä ovat tietoja, joita olemme saaneet valtuuskunnaltamme eilen. Näiden lukujen lisäksi Tämä on symbolisesti merkittävä maalle ja tälle alueelle, ja me todellakin annamme sille paljon painoa. No sitten kysymyksen toinen osa, voiko komissio tehdä mitään uhrien suojelemiseksi, mikäli heitä vielä uhkaillaan. No, uhrien uhkailua ei voida sulkea pois, mutta täytyy kuitenkin korostaa, että uhrien suojelusta vastuu kuuluu Argentinan hallitukselle. Komissio on ollut hyvin aktiivinen tukiessaan ei-valtiollisia toimijoita, kun autetaan ihmisoikeusrikkomusten uhreja. Ja erityisesti me olemme rahoittaneet tiettyjä hankkeita demokratiavälineen kautta. Se on osoittautunut hyvin tehokkaaksi. Ja EU ja komissio ovat voineet toimia hyvin aktiivisesti esimerkiksi ihmiskuntaa vastaan tehtyjen rikkomusten komitea on perustettu ja sitten paikalliset järjestöt antavat oikeudellista ja psykologista apua uhreille ja myöskin on todistajan suojeluohjelmia. Sitten myöskin haetaan nyt todisteita oikeudenkäynteihin. Minulla on luettelo näistä, jos tarvitsette, mutta näihin menee tällä hetkellä noin miljoona euroa ja vielä korostaisin sitä, kuinka tärkeää tämä ihmisoikeusaloite on. Ja sen avulla voimme olla hyvin aktiivisessa roolissa. Barbara. Kiitoksia. Barbara, onko sinulla jatkokysymys? For the answer and if possible... Kiitoksia vastauksesta. Jos mahdollista, niin haluaisin nähdä tämän luettelon. Minusta on hyvä, että tuette näin monia eri aloitteita. Valitan sitä, että ette kuitenkaan ole sen kummemmin tätä asiaa vienyt eteenpäin tai kehittänyt sitä. Olen kuullut, että esimerkiksi äh, näiden oikeudenkäyntien vastustus kasvaa, sillä mitä lähemmäksi tullaan sitä, että nimitetään tekijät, niin sitä enemmän vastarintaa syntyy. Ja sitten vastaus vielä. I will give you the list uh, in... Niin, voin toimittaa teille tämän luettelon ihan kohta, milloin on se mukana. Niin. Sitten tämä toinen osa kysymystä. Meidän täytyy löytää nyt tämä herkkä tasapaino – Panen tämän huolenaiheen merkille ja tarkistan tämän vielä valtuuskunnalta. Mutta kaiken kaikkiaan arvio on myönteinen ja tämän prosessin symbolinen arvo on hyvin merkittävä koko alueelle. Kiitoksia. Sitten vielä viimeinen kysymys Predalta. Olkaa hyvä. Merci madame la, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti totesin sen, että Vietnamin ihmisoikeustilanne huolestuttaa meitä sekä komissiota ja jäsenmaita ja viime kuukausien tapahtumat ja ihmisoikeusaktivistien pidättäminen, valvonnan kiristyminen nimenomaan median suhteen on vakava. Ja, ja tämä sitäkin suuremmalla syyllä, koska mä oon juuri toiminut ASEANin puheenjohtajamaana. Euroopan unioni on tuonut huolenaiheensa esiin viimeisessä tapaamisessa viime joulukuun 11. päivä Hannoissa järjestetyssä tapa- tilaisuudessa ja 21. Äh, tammikuuta tuomittiin äh, Hanoissa ja Hosiminissä Minissä tapahtuneet äh, ihmisoikeusaktivistien vangitsimiset tällä viikolla myöskin asiaa käsiteltiin, koska Kurto oli paikan päällä keskustelemassa tilanteesta. Ja nyt toivomme, että seuraavassa kokouksessa, joka ensi vuoden tammikuussa järjestetään, asia käsitellään. Tämä hieman outo tilanne, että perinteisesti Vietnamissa toisena on tällaisessa äh, tilaisuudessa äh, käsitelty, mutta näin se äh, on tässä tapauksessa. Mitä taas tulee vuoden 2008 lokakuussa ja viime vuoden joulukuussa hyväksymiin päätöslauselmiin, ne molemmat käsittelivät tilannetta Vietnamissa. En tietenkään tarkoita sitä, että Euroopan parlamentin pitäisi joka joka vuosi julkaista päätöslauselmia Vietnamin tilanteesta, mutta ne ovat hyvä panostusasia. Euroopan komissio pyrkii ihmisoikeusdialogia Vietnamin kanssa kannustamaan, jotta koko prosessi voisi edetä. Tähän mennessä joka tapauksessa olemme saaneet havaita, että yhteistyö ja vuoropuhelu on ollut äärimmäisen hyödyllistä ja se on ollut myös maalle eduksi ihan käytännössä. Tällä hetkellä työstämme Vietnamin viranomaisten kanssa media- ja lehdistövapauskysymyksiä. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, missä muodossa vuoropuhelua voidaan käytännössä toteuttaa. Meillä on myöskin uusi yhteistyö- ja kumppanuussopimus, jota käsitellään ja neuvotellaan tällä hetkellä Vietnamin kanssa. Tämä luonnollisesti tulee sisältämään ihmisoikeuslausekkeen ja myöskin viittauksen kansainvälisen rikostuomioistuimeen. Ja me uskomme, että tämän sopimuksen myötä meillä on mahdollisuus vielä tiivistää vuoropuheluamme ja yhteistyötämme tällä saralla Vietnamin kanssa. Ja vielä lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että Euroopan parlamentin valtuuskunta, asean valtuuskunta, äh, lähtee vierailulle 15. ja 16. Äh, maaliskuuta ja tässä yhteydessä on mahdollisuus ottaa esille äh, kannanottoja Vietnamin viranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa. Herra Langen tulee johtamaan valtuuskuntaa ja, ja tämä tulee olemaan hyvä eh, etappi. Kiitoksia. Onko Prella lisäkysymystä? Ei, haluaisin vain kiittää tästä vastauksesta. Please. Niin, Hautala, olkaa hyvä. I, I was very great. Minä olen oikein kiitollinen siitä, että edustaja Prella otti tämän kysymyksen esille, sillä minun mielestäni tämä välittää viestin Kiinan jatkuvasta taloudellisesta vaikutusvallasta muihin maihin. Sillä Vietnamissa tämä asia on tullut selkeästi esille. Meidän tulisi kiinnittää siihen paljon huomiota ja toivon, että me voimme siihen kiinnittää parlamenttina myös huomioon tulevaisuudessa. Kiitoksia. Ilmeisesti parlamentin valtuuskunta asian maiden suhteen seuraa näitä ihmisoikeuskysymyksiä hyvin tiiviisti. Siinä kaikki tänään. Seuraava kokous on 17. maaliskuuta kello 15. No sitten 18. päivän osalta saattaa olla ongelmia, koska silloin hän saattaa olla ylimääräinen täysistunto. Mutta sitten haluaisin kiittää tulkkeja siitä, että teitte hiukan ylitöitä kanssamme ja kokous päättyy.